Sí. Yes, dear. We are going, we are going to start the, our meeting. Aloitamme kokouksen. En tietenkään ole herra Busek. Nimeni on Mikkel Miguel Angel Martinez, varapuheen mies, joka oli vastuussa suhteesta kansallisiin parlamentteihin Euroopan parlamentin puhemiehistössä, ja herra Pusek, pyysimme olemaan yhteispuheenjohtajana tässä kokouksessa Ruotsin parlamentin puhemiehen Westerbergin kanssa. Nyt siirryn käyttämään Espanjaa, koska olen myös vastuussa muiden asioiden lisäksi monikielisyydestä puhemiestössä, joten olisi, täyttäisi velvollisuutta, jos sen käyttäisi omaa kieltäni. Niin... Aloitamme siis tämän aamun kokouksen. Toivotan teidät tänne tervetulleeksi ja muistutan siitä, että kuten sihteeristä minua muistutettiin, teidän on täytettävä tämä puheenvuoropyyntö pyyntö Lappunen, jos haluatte käyttää puheenvuoron, kun täällä on Ruotsin oikeusministeri Äskö tai komission jäsen Barov läsnä. Jos haluatte käyttää puheenvuoron, niin teidän on täytettävä asianmukainen lomake. Se olisi syytä tehdä nyt ja toimittaa mahdollisimman pian niin, että pääsette puhujalistalle sitten seuraavaa keskustelua varten. Kokouksemme Esityslista on seuraava. Nyt seuraavat 45 minuuttia käsittelemään työryhmien kertomuksia työryhmä, työryhmistä 1, 2 ja 3. Nehän kokoontuivat eilen. En näe herra Lopez Aguilaria täällä. Hänen piti esitellä ensimmäisen työryhmän työtö kollegani Westerberin kanssa ja jotta saadaan töitä edistymään, haluaisin antaa nyt esittelijän työryhmä kakkosen edustajalle. Hän on herra Afsan Ruotsin parlamentista. Herra Afsan, olkaa hyvä. Pyytäisin, että ette puhuisi enempää kuin viisi minuuttia niin, että voitte viidessä minuutissa nyt esitellä työn. Tack så mycket. Kiitos. Voin äh, aluksi mainita, kun nyt äh, raportoin työryhmän kaksi työstä, että useat puhujat äh, painottivat sitä, että tavoitteena tulee olla saavuttaa eurooppalainen oikeudellinen alue, jossa oikeusjärjestelmät voivat toimia yhdessä, mutta että samalla huomioidaan myös kansalliset eroavaisuudet ja oikeusperinteet. Keskustelussa kävi ilmi myös, että oltiin hyvin pitkälti yhtä mieltä äh, liittyen siihen, äh, että poistetaan äh, tietyt menettelyt. Tässä mainittiin muun muassa se, että hallinnollisten päätösten laatu oli hyvin erilaista eri maissa – ja että tiettyjen ratkaisujen tekemisessä oli myös paljon eroja. On tärkeää painottaa myös sitä, että tarvitaan tiettyjä oikeustakeita luottamuksen ylläpitämiseksi. Jotkut toivat myös esiin toiveensa oikeusjärjestelmien lisäharmonisoimisesta esimerkiksi perheoikeuden alalla – joka todennäköisesti saattaisi saada äh, tiettyjä ongelmia aikaiseksi johtuen kansallisista eroavaisuuksista. Ja lopuksi, jotta tästä raportista ei tule liian pitkä, äh, sanoa, että onhan se luonnollista, kun ihmiset äh, koko Euroopan unionissa lähentyvät toisiaan, miettivät aina, että mikä on seuraava askel. Ja tässä luonnollinen luonnollinen askel olisi tämän eksekvatuurin poistaminen. Kiitoksia. Kiitoksia myös tästä ytimekkäistä kertomuksesta ajan säästöstä. Nyt annan puheenvuoron ensimmäisen työryhmän esittelijälle Juan Fernando López Aguilarille. Hän on kansalaisoikeuksien ja vapauksien valiokunnan puheenjohtaja Euroopan parlamentissa. Olkaa hyvä. señor presidente. Buenos días. Hyvää huomenta, puheenjohtaja. Hyvää huomenta Euroopan parlamentin jäsenet ja kansallisten parlamenttien valtuuskuntien edustajat Euroopan unionin jäsenvaltiosta. Yritän nyt tiivistää tämän tähän puheenvuoroon sen hengen ja ne ajatukset, joita vaihdettiin eilen eh, työryhmässä, jonka esittelijänä nyt toimin. Eh, työryhmämme otsikkona oli kansalaisten Euroopan rakentaminen. Eilen korostin eh, sitä, kuinka tärkeää tämä käsite on Euroopan rakentamisessa nimenomaan kansalaisuuden käsite on erittäin tärkeä tässä demokraattisessa unionissa. Me olemme edu- kansanedustajia, edustamme eurooppalaisia kansalaisia. Eurooppalaiset katsovat meitä. Heidän katseensa on suunnattu tähän Euroopan parlamenttiin. Tältä odotetaan vastauksia, joilla parannetaan heidän oikeuksiensa ja vapauksiensa takeita ja takeita heidän turvallisuudellenne. Eilen keskustelussa äh, käytiin läpi näitä periaatteita ja tuotiin esille se, että Euroopan unionin äh, arvolle, arvoille, vapaudelle, solidaarisuudelle, oikeudenmukaisuudelle perustuva unioni on rakennelma, joka saa voimansa kunkin jäsenvaltion omasta perustuslaista yhdistäen. Kävimme pitkää keskustelua. Käsittelimme Euroopan unionin tilannetta viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tämän, viime, tämän prosessin tuloksena on ollut tämän yhteisen pohjan syntetisoiminen Lissabonin sopimukseksi. Siinä on mukana Euroopan perusoikeus kirja. Kuten eilen todettiin, tiedämme, että on olemassa kansallisia varaumia koskien eurooppalaisen perusoikeuskirjan mukaanottamista. Mutta se on kuitenkin Lissabonin sopimuksen yksi osa. Siinä on ensinnäkin uudelleen laadittu Euroopan unionin perussopimus ja Euroopan unionin toimintaa koskeva sopimus ja sitten sitovana osana perusoikeuskirja, joka on uusi yhteinen pieni nimittäjä ja syntetisoi perustuslaillista pohjaa ja antaen lisää oikeuksia Euroopan kansalaisille, jotka ovat Euroopan jäsenvaltioiden kansalaisia niin he eivät menetä mitään oikeuksiaan. Nämä perusoikeuskirjan mainitsemat oikeudet eivät korvaa tai kumoa tai siirrä mitenkään niitä perusoikeuksia, joista jäsenvaltioiden kansalaiset voivat nauttia, vaan ne lisäävät ja rikastuttavat niitä. Tietenkin se myös päivittää tätä eurooppalaista perustuslaillista kokemusta, ottaen huomioon uudet sukupolvet, joita ei ole huomioitu joidenkin jäsenvaltioiden perustuslaissa. Otetaan huomioon tekniikan ja tieteen kehittyminen, biogenetiikan edistyminen eh, ja tietotekniikkaan perustuva yhteiskunta myös eh, turvallisuus ja yksityisyys ovat tärkeitä käsitteitä, jotka ovat kehittyneet viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tässä mielessä Tukholman ohjelma on erittäin merkittävä, koska se tuo mukaan toimintastrategian vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen toteuttamiselle näin ylitetään hallitusten välinen taso, joka on vallinnut viimeiset kymmenen vuotta, ja siirrytään Euroopan tasolle, Euroopan oikeuden tasolle, jossa Euroopan parlamentti tulee olemaan lainsäätäjä yhdessä jäsenvaltioiden parlamenttien kanssa. Eilisen keskustelun toinen aihe oli pohdinta Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välistä vuoropuhelusta Tämä koskee näitä tärkeimpiä tavoitteita, joihin kuuluu turvallisuuden ja yksityisyyden oikeuksien yhdistäminen. Tämähän on haaste, joka on näkynyt äh, transatlanttisessa vuoropuhelussa Yhdysvaltojen kanssa. Se on haaste, joka on kuulunut myös keskusteluissa, joita käytiin äh, Euroopan parlamentin ja Yhdysvaltojen turvallisuuspolitiikan edustajan kanssa, Homeland Security Departmentin johtajan kanssa täällä Euroopan parlamentissa kävimme hyvin elävää keskustelua ja totesimme, että Euroopan parlamentille on tärkeää taata yksityisyys, henkilötietojen suoja, intiimi suoja – henkilötietojen suojaoikeus. Samaan aikaan kun suojellaan Euroopan turvallisuutta ja, ja muiden tärkeiden globaalitoimijoiden turvallisuutta, kuten Yhdysvaltojen. Tämä oli läsnä myös silloin, kun Euroopan parlamentin kansalliset parlamentit keskustelivat diversiteetin integroimisesta kun kyseessä on Euroopan unionin alueella oleskelevat ulkomaalaiset, jotka eivät ole minkään jäsenvaltion kansalaisia, heki, heilläkin on oikeus perusoikeuksiin, jos, vaikka he ovat kolmansien maiden asukkaita, jotka ovat täällä laittomasti tai laillisesti, he ovat kuitenkin täällä ja diversiteetin integrointia, laittomuuden hallinnointi, nämä ovat seikkoja, jotka edellyttävät yhteistyötä. Aivan samoin kuin meidän on tehtävä yhteistyötä, kun pyrimme erottamaan toisistaan maahanmuuton ja ulko- maisen rikollisuuden. Nämä ovat aivan eri asioita. Ei maahanmuuttajalle sama kuin ulkomaalainen rikollinen. Näiden tavoitteiden yhdistäminen edellyttää vuoropuhelua ja kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Keskustelun lopulla kävi selväksi, että Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen ja Tukholman ohjelman hyväksymisen jälkeen Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentien tilanne ei mitenkään tule helpottumaan, vaan työ tulee vaikeutumaan. Se tulee olemaan vaativampaa. Se on hyvä uutinen Euroopan kansalaisille, mutta meille se merkitsee sitä, että meidän on nostettava rimaa, kun ajatellaan kansalaisten meillä asettamia vaatimuksia – Yhteenvetona voidaan sanoa, että kymmenen vuoden tiukan työnteon jälkeen ja instituutioiden keskustelun jälkeen eurooppalaiset kansalaiset eivät ymmärtäisi, että emme osaisi nyt vastata tähän tilanteeseen ja saavuttaisi konsensusta Tukholman ohjelman ja agentan taakse. He eivät ymmärtäisi sitä, jos emme haluaisi vakavalla tavalla Euroopan parlamentista ja kansallisista parlamentista käsin antaa puhtia oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alueelle, jotta edistettäisiin näitä äh, tavoitteita, jotka ovat liian suuria yksittäisille jäsenvaltioille. Tarvitaan poliisiyhteistyötä, rikosalan oikeudellista yhteistyötä, jotta voidaan vastustaa järjestäytymistä rikollisuutta, terrorismia ja kaikkea äh, ja, ja jotta voidaan suojella tämän väkivallan uhreja, on erittäin tärkeää, että ensi viikolla, kun hyväksytään virallisesti Tukholman ohjelma. Toivon, että se tehdään laajalla konsensuksella. On tärkeää jatkaa työtä kansallisissa parlamenteissa Tukholman toimintaohjelman pohjalta. Se tullaan täytäntöpanoimaan Espanjan puheenjohtajakaudella ensi kaudella. Kiitoksia. Eh, Seuraavaksi Carmen Hermosin. Hän oli kolmannen työryhmän edus, esittelijä. Minun on pakko sanoa, että jos joku olisi sanonut 35 vuotta sitten, kun olimme tuolla yhdessä palauttamassa vapautta omaan maahamme, jos joku olisi sanonut, että 35 vuotta myöhemmin minä olisin puheenjohtajana antaisin sinulle puheenvuoron esittelijälle, kukaan ei olisi uskonut meitä. Minusta on, tämä on tärkeä hetki ei ainoastaan meidän maamme vapauden takia, vaan kaiken kaikkiaan eh, koko Euroopan takia. Ole hyvä. Buenos días. Eh, voy a expresar el resumen de lo... Eh, Kiitoksia. Haluaisin nyt kertoa teille keskustelusta työryhmässä kolme. Se koski mm, kansallisen suojelemista ja sisäistä turvallisuutta. Ryhmien johti Busutil, europarlamentaarikko ja ja Ruotsin parlamentin edustaja, minä toimin niin, niin, Ruotsista siis Davidson, ja sitten minä itse olin esittelijänä. Keskustelimme siitä, kuinka tärkeää tämän asian kansalta, kannalta on Lissabonin sopimuksen ja perusoikeuskirjan voimaanastuminen. Se antaa uuden roolin kansallisille parlamenteille ja se antaa lisää toimivaltuuksia myös Euroopan parlamentille. Kuten kuulimme aiemmin täysistunnossa. On olemassa kaksi erilaista koulukuntaa. Näin kävi myös työryhmässä, se silme ilmeni myös siellä. Toinen näistä koulukunnista korostaa enemmän eurooppalaisen turvallisuusaspektien vahvistamista Maastrichtin edistysaskelien jälkeen. Toiset taas korostavat enemmän sitä, että turvallisuusvaatimukset eivät koskaan saa heikentää henkilöiden vapauksien ja oikeuksien järjestelmäämme. Haluaisin hyvin lyhyesti todeta, että Keskustelu oli laaja ja kiinnostavaa. Siihen osallistuivat monet edustajat, Godel, kansallista parlamentista, Jonker, Euroopan neuvostosta, Coelho, Romanian parlamentin edustaja, Belgian edustajat, Puolan senaatin edustaja, Iso-Britannian ylähuoneen edustajan Kreikan parlamentin edustaja, europarlamentaarikko Lambridinis, Tsekin parlamentin edustaja, myös edustajia Itävallasta ja Suomesta. Puheenvuoroja annettiin yli 20 ja Siellä käsiteltiin äh, juuri tätä vapauden ja turvallisuuden herkkää tasapainoa ja sitä, mitä uudistuksia vielä olisi toteutettava, jotka ovat perintöä Tampereen ja Haaginajoilta. Hahmottui ajatus siitä, että Tukholman ohjelma nyky muodossaan on liian laaja, liian avoin. Todettiin, että olisi hyvä, että samaan aikaan kun viimeistellään Tukholman ohjelmaa voitaisiin arvioida kaikkea sitä aikeisempien etappien politiikkaa, koska sielläkin on vielä parannettavaa ja konkretisoitavaa. Haluaisin myös sanoa, että suurimmassa osassa puheen vuoroista, jotka olivat hyvin kuvaavia, kävi ilmi, että Tukholman ohjelmaa arvioitiin kaiken kaikkiaan hyvin myönteiseen sävyyn. Nyt halutaan mennä vielä pidemmälle turvallisuuden alalla. Jos jotkut haukkuivat ohjelman liian laajaksi, niin ajattelen, että mikäli me emme ole kunnianhimoisia tällä lailla, emme pääse eteenpäin, emmekä saavuta ehdotettuja tuloksia. Edelleen kun ajatellaan poliisin koulutusta ja mm, tietojen vaihtoa ja rikollisia koskevien tietojen vaihtoa mm, eri valtioiden poliisien välillä, yhteistyön lisäämistä, koordinaation lisäämistä, turvallisuus osastojen välillä eri valtioissa olivat asioita, joita käsiteltiin. Iso-Britannian parlamentin edustaja puhui myös niinkin groteskeista tilanteista kuin sellaisesta, jossa poliisi esittää kysymyksen englanniksi ja edellyttää rikollisilta vastausta englanniksi poliiseilta puuttuu kapasiteettia toimia rajojen ulkopuolella. Tarvitaan rajat ylittävä yhteistyötä, riko, järjestäytyneen rikollisuuden torjunta, kaikki nämä olivat aiheita, joista puhuimme. Puheenvuorot olivat erittäin kiinnostavia ja uskon, että ne valottivat juuri niitä seikkoja, jotka meitä kiinnostavat. Haluaisin vielä todeta jotakin seikkoja, joista puhuimme Kansallisten vapauksien ja oikeuksien edistäminen perusoikeuskirjan mukaisesti on tärkeää samaan aikaan, kun pyrimme lisäämään heidän turvallisuuttaan. Euroopan parlamentin kansallisten parlamenttien yhteistyö on lähtökohta turvalliselle Euroopalle. On korostettava yhteistyötä erittäin sen vakavien rikosten kohdalla, kuten xenofobia ja juutalaisvastaisuus, mukalaisviha ja niin edelleen. Nämä ovat perusoikeuksia rikkovia tekoja. Edelleen sanomme, että haluamme solidaarisen yhteistyön yhteisen poli- turvapaikkapolitiikan tarvitaan, yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa tarvittaisiin yhteen eurooppalainen sopimus tältä alalta. Edelleen olisi pyrittävä juurimaan uusia ja vanhoja rikostyyppejä, kuten tarvitaan yhteistyötä Euroopan tasolla terrorismin torjunnaksi, ihmiskaupan torjunnaksi, erityisesti kun kohteena ovat naiset ja lapset, seksuaalisen hyväksikäytön tarkoituksessa meri, rosvous, lapsipornografia, nuorisoväkivalta ja sen ilmentymät kouluissa ja asuinalueilla – tietosuoja, kansallisten yksityissuojan, yksityisyyden suojan turvaamiseksi. Kaiken kaikkiaan tämä oli erittäin kiinnostava kokous ja toivon, että saamme pian Tukholman ohjelman ja, ja sen täytäntöönpanoon päästään Espanjan puheenjohtajakaudella. Eh, bueno, gracias a los tres Kiitoksia näille kolmelle esittelijälle. Nämä ovat kiinnostavia, kiinnostavia pohjia meille, meidän pohdintamme varten. Seuraavaksi tämän aamun esityslistalla meillä on Ruotsin oikeusministerin puheenvuoro. Hän puhuu puheenjohtajavaltion puolesta. Rova Ask. Ask. Uh, I ask a member of government to take the floor. I can't avoid saying that in my own... Oman kokemukseni mukaan Ruotsi on tällainen viitepiste ollut meille moniinkin hallituksia aikana ja monille Euroopassa ja maailmassa, joiden täytyy taistella arvokkuuden ja puolesta. Tervetuloa ja niin halusin vain kertoa, mitä, mitä maanne on merkinnyt meille ja monille muille monien vuosien ajan. Så, tack så hemskt mycket för detta. Kiitokset eh, herra Martínez näistä sanoista. Äh, herra Martinez, Ruotsin äh, Riksdagen puhemies, komission jäsen Jacques Barrot, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin aloittaa kiittämällä kutsusta tähän yhteiseen kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin kokoukseen. On hienoa nähdä niin paljon ihmisiä täällä ja olen todella iloinen siitä, että tässä kokouksessa käsitellään Tukholman ohjelmaa. Tukholman ohjelman kehittely, tämä uusi viisivuotinen ohjelma, joka seuraa nykyistä Haagin ohjelmaa, on yksi tärkeimmistä tehtävistä, mikä Ruotsilla puheenjohtajamaana on ollut. Tukholman ohjelman visiona on turvallisempi ja avoimempi Eurooppa, jossa huolehditaan yksittäisten ihmisten oikeuksista. Meidän mielestämme kansalaisperspektiivin täytyy näkyä kaikessa työssä ja me kaikkihan työskentelemmekin kansalaistemme eh, hyödyksi. Yhteistyössä tai tämän yhteistyön täytyy tuntua tärkeältä myös eh, yksityisille ihmisille ja tässä täytyisi keskittyä nimenomaan konkreettisiin toimenpiteisiin, jotka antavat lisäarvoa ihmisten arkeen. Millään muulla tavalla me emme koskaan kykene selittämään ja selvittämään Eurooppa-yhteistyötä meidän valitsijoillemme. Kansalaisnäkökulman lisäksi myös rikoksen vastainen taistelu on tärkeä. Kansalaiset odottavat, että EU-yhteistyö helpottaa panostuksia taistella rajat ylittävää rikollisuutta vastaan. Kansalaiset odottavat myös vapautta, oikeudenmukaisuutta ja meidän työmme parannetuksi turvallisuudeksi ei saa tapahtua yksityisten oikeuksien perusteella. Toimenpiteet, joilla pyritään saavuttamaan parempaa turvallisuutta ja toimenpiteet, joilla parannetaan ja varmistetaan oikeusturvaa ja ihmisten oikeuksia, kaiken tämän täytyy kulkea käsi kädessä. Ja mitä tulee rajat ylittävän rikollisuuden vastaiseen taisteluun, haasteet ovat kovat huumekauppa, ihmiskauppa, terrorismi, ne ovat realiteetti myös meidän mantereellamme. En tiedä, näittekö tämän aamun televisiosta, minä näin BBCstä tällaisen reportaasin siitä, miten Isossa Britanniassa kymmenen vuotiaita lapsia käytettiin hyväksi äh, rikollisjengeissä esimerkiksi äh, seksiin. Onhan nyt aivan itsestään selvää, että kansalaiset vaativat meiltä sitä, että me toimimme niin, että voisimme estää tällaisia tapahtumia. Me olemme kaikki lukeneet raportteja kotimaissamme nimenomaan tällaisista ilmiöistä. Samanaikaisesti tämän kaltaisen rikollisuuden kanssa on syntynyt uudenlaista rikollisuutta, kuten esimerkiksi internetin avulla ja kautta. Järjestäytynyt rikollisuus Euroopassa ja koko maailmassa ei millään muotoa ota huomioon meidän kansallisia rajojamme, ja sen vuoksi me emme voi antaa rajojen tai viranomaisten välisten rajojen estää meitä tekemästä työtämme tehokkaasti. Rajat ylittävää viranomaisyhteistyötä on kehitelty, mutta meillä on vielä paljon tehtävää niin, että me saavuttaisimme kaikissa tärkeissä asioissa tehokasta yhteistyötä esimerkiksi poliisialalla. Ja tästähän Tukholman ohjelmassa on kysymys. Tarvitaan yhteisiä ratkaisuja yhteisiin ongelmiin. Me tarvitsemme myös hyvin kehiteltyä poliisiyhteistyötä jäsenvaltioiden kesken sekä tehokkaita järjestelmiä informaation vaihtoon, kokemusten vaihtoon sekä hyviä työmenetelmiä niin, että voimme käsitellä kaikkia näitä ongelmia. Sen lisäksi meidän täytyy kerätä itsellemme ja jakaa myös tätä rikosten ennaltaehkäisystä saatavaa tietoa. Ensimmäinen lokakuuta puheenjohtajamaa järjesti Europolin kanssa yhteistyössä erityisen ministerikokouksen Haagissa ja siellä keskusteltiin Europolin roolista ja potentiaalista. Jäsenvaltiot pitävät Europolia tärkeänä välineenä helpottaa rajat ylittävää poliisiyhteistyötä Euro Euroopassa. Ja Europol voi toimia tällaisena välineenä eurooppalaisessa poliisiyhteistyössä, mutta myös laajemmassa kansainvälisessä yhteydessä. Kuten juuri mainitsin, niin yksi tärkeä osa rajat ylittävää työtä on myös se, eh, että että vaihdamme tehokkaalla ja järkevällä tavalla informaatiota. EUn tasolla me voisimme ehkäpä standardisoida ja sopeuttaa ja sitä kautta äh, tehostaa informaation vaihtoa. Mutta samanaikaisesti on erityisen tärkeää, että tämä informaation vaihto äh, täyttää äh, nämä vaatimukset tietosuojasta ja siitä, että kaikkia tietoja ei varastoida kauempaa kuin mitä tarvitaan tavoitteen saavuttamiseen. Meillä täytyy olla turvallinen ja varma Eurooppa, jossa rajat ylittävää rikollisuutta vastaan taistellaan tärkeä, tehokkaalla tavalla ja samanaikaisesti kuitenkin yksityisen suoja varmistetaan. Ja uskon, että tämä on ihan mahdollista, mutta se on myös välttämätöntä. Vastavuoroinen tunnustamisen periaate, sen tulee jatkossakin olla perusperiaate oikeudelliselle yhteistyölle. Ja vastavuoroisuuden äh, tunnustamisen äh, toteuttamiselle oikealla tavalla ja jotta yhteistyö toimisi hyvällä tavalla, on aivan välttämätöntä, että on myös vastavuoroista luottamusta eri jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiin. Kysymys on siitä, että olisi luottamusta kansallisten viranomaisten kesken, mutta myös siitä, että kansalaiset tuntisivat äh, luottamusta äh, tehtyihin päätöksiin. Sen vuoksi viranomaisten onkin luotettava toisiinsa niin paljon, että äh, toimeenpannaan toisten tuomioita ja päätöksiä tulevassa ohjelmassa tulisi olla mukana sellaisia toimenpiteitä, joka vahvistaa tätä molemminpuolista luottamusta, koska kyllähän me tiedämme, että tiettyjä kysymyksiä aina syntyy. Yksi tapa parantaa tietoutta toistemme oikeusjärjestelmistä tarvitaan koulutuspanostuksia, koulutusohjelmia, jonkinlaista Erasmus-vaihtoa tuomareille ja julkisille syyttäjille. Tarvitaan tällaisia verkostoja, ja tarvitaan myös tiettyä äh, harmonisointia, kansallisten päätösten harmonisointia. Ja tässä luottamuksen äh, kehittämisessä meidän täytyy luoda tietynlaiset minimitasot, mitä tulee pääsyyn oikeuteen, riippumatta siitä, missä kansalaisena sitten onkin. Kysymys on yksinkertaisista asioista, eli että esimerkiksi ymmärtämällään kielellä saisi tietää, mistä kyseistä ihmistä syytetään ja mitä oikeuksia hänellä on oikeuskäytännössä, oli sitten uhri eli syytetty. Ja olen todella iloinen siitä, että me olemme neuvostossa kyenneet sopimaan tällaisesta tiekartasta liittyen syytettyjen oikeuksista. Ja tämä tullaan toteuttamaan askel askeleelta. Ajatellen varsinkin sitä, että 2007 oli pakko todeta, että kolmen vuoden aikana käydyt neuvottelut olivat johtaneet siihen, että emme päässeet sopimukseen. Tässä tiekartassa on kysymys tietynlaisista välineistä, jotka tulevat antamaan lisäarvoa tavallisille kansalaisille. Ja on toivottavaa, että tästä tulisi osa Tukholman ohjelmaa. Tukholman ohjelmassa pitää olla myös selkeä rikosuhrin näkökulma. Vapaa liikkuvuus EU:ssa ja ihmisten lisääntynyt matkustaminen on johtanut siihen, että ihmiset joutuvat rikoksen uhreiksi muissa jäsenvaltioissa yhä enemmän. Ja on tärkeää, että kansalaiset voivat laskea sen varaan, että he saavat tukea ja relevanttia informaatiota kielellä, jota he ymmärtävät, mikäli he sattuisivat joutumaan rikoksen uhriksi EUn alueella. Rikoksen uhreille tulee tarjota sovellutuksia toimeliasta tukea, informaatiota ja, ja suojaa ennen ja myös oikeudenkäynnin aikana. Ja samanaikaisesti täytyy myös korvata nämä vahingot. Sen vuoksi neuvostossa on sovittu strategiasta, jolla vahvistetaan rikoksen uhrin asemaa. Me haluamme, että kunnianhimotasoa nostetaan nimenomaan tällä alalla. Ja tässä strategiassa me viitotamme tulevan työn, tulevaa työtä. Me käymme nyt hyvin intensiivisiä neuvotteluita. Kuukausi sitten puheenjohtajamaa esitteli ensimmäisen ohjelmaluonnoksen ja koskapan kysymyksellä on, kysymys on herättänyt niin paljon mielenkiintoa, niin se julkaistiin välittömästi meidän nettisivuillamme. Kesän ja syksyn aikana näitä neuvotteluita on käyty monilla eri foorumeilla. Me olemme äh, tutkineet tätä ehdotusta moneen kertaan ja me olemme lisänneet tähän myös äh, luvun ulkosuhteista, koska monet jäsenvaltiot äh, viittasivat siihen, että ulkoinen maailma on yhä tärkeämpi meidän työssämme ja me ymmärsimme, että se, tämäkin osa täytyy kattaa. EUn sisäinen työ oikeuskysymyksissä ja sisäpoliittisissa kysymyksissä ovat hyvin tärkeitä. Me tarvitsemme strategisia välineitä ja täytyy kehittää lisää näitä ulkosuhteita kattavia asioita. Tästä asiasta on nyt puhuttu Koreperissä lähes viikoittain ja sitten neuvoston kokouksessa tätä tullaan käsittelemään joulukuun alussa. Me odotamme myös Euroopan parlamentin päätöslauselmaa, josta päätetään 24-26. marraskuuta Strasbourgissa. Sitten vielä muutama sananen Lissabonin sopimuksesta. Uusi sopimus tulee merkitsemään suuria muutoksia vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella, muun muassa sen myötä, että saadaan uusia oikeusperustoja ja päätöksentekomenettelyitä muutetaan monilla aloilla. Minä odotan parempaa ja enemmän yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja olettaisin, että kansallisten parlamenttien uudet tehtävät tulevat olemaan hedelmäisiä, kun kehitetään tätä kansalaisille niin tärkeää aluetta. Kiitokset mielenkiinnostanne ja odotan mielenkiinnolla teidän kommenttejanne ja vastaan mielelläni teidän kysymyksiinne. Kiitos. Kiitoksia tästä, hyvä rouva ministeri. Seuraavaksi puheenvuoron saa ystävämme komission jäsen Barrot. Teilläkin on 10 minuuttia aikaa. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Rova Beatrice Ask, neuvoston puheenjohtaja, ministeri juuri esitti teille keskeiset osat tästä ohjelmasta. herra Westerberin läsnäolossa haluaisin nyt korostaa sitä myönteistä roolia, jonka Ruotsin puheenjohtajan valtiolla on ollut, jonka ansiosta voimme odottaa kunnianhimoista Tukholman ohjelmaa. Kiitän esittelijöitä, puheenjohtaja Lopez Aguilaria ja myös herra Antti Avsania ja Rova Hermosin Bonoa hyväksymme tämän äh, Tukholman ohjelman hetkellä, jolna Lissabonin äh, sopimusta aletaan täytäntöön panna. Olen äh, varma siitä, että yhteispäätösmenettely tulee edesauttamaan paljon tämän alan politiikkoja. Kun parlamentti toimii lainsäätäjänä. Se toimii rakentavassa hengessä. Se tuo todellista lisäarvoa neuvotteluihin. Olen tämän kokenut liikenteestä vastaavana komission jäsenenä ja minulla on tämä sama vaikutelma tänään, kun aiheena on myös maahanmuuttopolitiikka. Ja olen iloinen, että näin kuinka Euroopan parlamentti täysimääräisesti osallistuu tämä, tähän oikeuksien yhteisön rakentamiseen, johon pyrimme. Määrää enemmistöpäätösten laajentaminen neuvostossa tulee myös auttamaan tiettyjen ongelmien ylipääsyssä. Lissabonin sopimus tulee myös laajentamaan kansallisten parlamenttien roolia päätöksentekoprosessissa Euroopan unionissa. Näin voidaan varmistaa subsidiariteettiperiaatteen noudattaminen, joka on sitäkin tärkeämpää niin arkaluontoisissa asioissa kuin perheoikeus tai rikosoikeus. Näillä aloilla on tietenkin otettava subsidiariteetti huomioon. Ja erilaiset kansalliset kulttuurit. Haluaisin kiittää kansallisten parlamenttien edustajia heidän panoksestaan. On totta, että nyt kolmannen pilarin poistuessa – voimme vedota tuomioistuimeen ja tarkastuttaa siellä sen, että tämä oikeuksien Euroopan edistysaskeleet tulevat näkymään tekoina. Tukholman ohjelma hyväksytään nyt samaan aikaan, kun alkaa uusi vaihe instituutioiden elämässä – jonka tulisi mahdollistaa kunnianhimoisempi ja nopeampi oikeuden yhteisön aikaansaaminen. Siihen Euroopan kansalaiset pyrkivät. Hyvä Beatrice Ask. Eikö olekin niin, että olemme asettaneet Euroopan kansalaiset tämän ohjelman ytimeen? Tämä teksti on hyvin kunnianhimoinen ja johdonmukainen. Se on laajenne, la, laadittu yhteistyön hengessä. Olen iloinen siitä, että mm, puheenjohtajan valtion asiakirja on hyvin lähellä komission tiedonannon sisältöä. Neuvottelut on aloitettu Koreperissä 21.10. niin kuin Beatrice Ask sanoi. Neuvotteluja tullaan jatkamaan koko marraskuun ajan sisä- ja oikeusasioiden neuvoston kokouksen asti 30. marraskuuta ja sitten Eurooppa-neuvosto 11-12 joulukuuta tulee ottamaan asian kantaa. nyt haluaisin hieman vielä toistaa Rova Askinkin mainitsevia kohtia jotta muistettaisiin ne tärkeimmät kohdat. Ensinnäkin kansalaisuus. Tietenkin Euroopan kansalaisuus ei poista mitään kans- kansallisista kansallisuuksista, vaan se lisää kansalliseen kansalaisuuteen uuden ulottuvuuden, joka tuo mukaansa, mukanaan muun muassa vapaan liikkuvuuden. Sen suhteen on oltava hyvin varovaisia. Se on hieno vapaus. Se varmistaa myös yksityiselämän suojan tietosuojan kautta. Tässä asiassa Euroopan unioni tarvitsee todellisen tietosuoja-arkkitehtuurin. Eurooppalainen kansallisuus merkitsee myös demo- unionin demokraattisen elämään osallistumista. Tässä mielessä komissio tukee Euroopan parlamentin viitoittamaa tietä. Ja muun muassa sitäkin ehdotusta, joka, jonka mukaan Euroopan parlamentin vaalit pidettäisiin esimerkiksi 9. toukokuuta. Kuten puheenjohtaja Lopez de Aguilar sanoi, perusoikeudet tulevat rikastumaan kansalaisille. Ne tulevat nyt olemaan osa eurooppalaista oikeutta ja meille avautuu myös mahdollisuus liittyä eurooppalaiseen ihmisoikeusyleissopimukseen. Sitten seuraava asia, oikeus. Haluaisin kiittää herra Ovanin siitä, että hän korosti eksekvatuurin poistamista. On totta, että jos haluamme edistää oikeudellista aluetta kansalaisille, meidän on poistettava tiettyjä esteitä päätöslauselmassaan parlamentti korostaa eurooppalaisen oikeusalan kulttuurin syntymistä. Vastavuoroisen tunnustamisen on toimittava Euroopan oikeudellisen alueen kulmakivenä. Kuten täällä on sanottu, vastavuoroinen tunnustaminen edellyttää luottamusta oikeudenalan toimijoiden välillä. Se edellyttää myös yhteistä sääntöpohjaa ja sitä, että kaikki eurooppalaiset voivat nauttia oikeussuojasta kaikissa jäsenvaltioissa. On selvää, että eurooppalaisen oikeuslaitoksen vahvistuminen voisi toimia myös talouden toimintaa. Sitten Kolmas akseli, turvallisuus. Tarvitsemme sisäisen turvallisuuden strategian. Sen on tietenkin noudatettava perusoikeuksia, mutta sen on erityisesti oltava globaali strategia ja sen on rakennettava kolmalle tärkeälle politiikalle. Poliisien alan yhteistyö, rikosoikeudellinen yhteistyö ja edelleen eh, erittäin hyvin hallinnoidut ulkorajat ja pääsy unionin sisälle. Neljäntenä lukuna vielä maahanmuutto. Se edellyttää jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta ja kumppanuutta kolmansien maiden kanssa. Maahanmuuttopolitiikan on oltava pitkän tähtäimen politiikkaa. Siihen liittyy laillinen maahanmuutto, jonka kautta maahanmuuttajalle annetaan selkeä yhteinen asema, status. Tämän politiikan kautta sanotaan myös ei laittomalle poli- maahanmuutolle ja siihen liittyvälle rikollisuudelle. Ja edelleen äh, halutaan rakentaa turvapaikka Eurooppa, jossa kunnioitetaan turvapaikanhakijoiden perusoikeuksia ja taataan heille tasoinen suoja. Tässä nämä neljä lukua, joiden kautta voimme edistää tätä yhteistä arvojen Eurooppaamme kansalaisten palveluksessa. Tukholman ohjelma tulee siis Espanjan puheenjohtajavaltion toimintaohjelma tullaan hyväksymään. Meille on tärkeää se, että tästä lähtien parlamenttien rooli, Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien rooli tulee kasvamaan. Ja näin te kansan edustajina voitte tehdä työtä tällä suurella oikeuksien Euroopan työmaalla ja olen todella iloinen tästä kahden päivän kokouksesta ja teidän sitoumuksestanne ryhtyä rakentamaan oikeuksien Eurooppaa, josta todella tulee kansalaisten Eurooppa. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia mahdollisuudesta esittää tämä puheenvuoro. Nyt, hyvä ministeri, tulemme kuuntelemaan tarkkaan teidän kysymyksiänne ja pyrimme niihin vastaamaan. Kiitoksia, herra Baro. Kuten aina on hyvä aina korostaa sitä, kuinka läheinen te olette olleet parlamentille ja kuinka hyvin te olette ymmärtäneet meidän esityksiämme. Tämä on hyvä mahdollisuus. Haluaisin kiittää tästä teitä. Nyt annan puheenjohtajuuden kollegalleni herra Westerbergille. Minulla oli suuri ilo johtaa tätä kokousta teidän kanssanne. Olkaa hyvä. Kiitoksia ja ensin haluaisin muistuttaa teitä siitä, että puheenvuoron saa vain tämän kaavakkeen, puheaikapyyntökaavakkeen täyttämällä, joita siellä pöydillä on. Ne, jotka haluavat esittää kysymyksen, voivat indikoida, että kenelle kysymys on suunnattu, ministerille vai komission jäsenille vai molemmille. Ja sitten keskustelun lopussa ministerille ja komission jäsenille annetaan mahdollisuus lyhyen vastaukseen. Haluaisin myös muistuttaa, että puheaika on kolme minuuttia tasan. Ja sitten tämän 30 sekunnin menettely on myös mahdollista. Keskustelu alkaa ja edustaja David Ranskan senaatista. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät edustajat. Jos voimme allekirjoittaa Tukholman ohjelman tavoitteet, vapauden, oikeuden ja turvallisuuden Euroopan rakentaminen, niin kuitenkin nämä turvallisuuteen liittyvät näkökohdat ovat hieman huolestuttavia ja antavat vaikutelman pikemminkin siitä, että ollaan rakentamassa Eurooppa-linnoitusta, suojautuvaa Eurooppaa, vaikka mitä halutaankin rauhoitella ja sanoa, kuinka riippumattomalla tavalla näitä rekistereitä tullaan hallinnoimaan. Euroopan olisi nyt kuitenkin löydettävä tasapaino yksityis- yksityisvapauksien ja turvallisuuden välillä. Perusoikeudet, eh, eurooppalainen ihmisoikeus, yleissopimus ja yksityisoja on säilytettävä. Rekisterit, eh, rekisterit on hallinnoitava täysin avoimesti. Tukholman ohjelmassa olisi korostettava tätä seikkaa. Maahanmuutosta. EU antaa vaikutelman, eh, että se suojelee itseään sen sijaan, että se toteuttaisi solidaarisuutta, yhteistyötä, vapautta ja näitä arvoja joista kuitenkin eilen muistutettiin työryhmässä yksi. Miksi muuten pitäisi vahvistaa Frontexia ja lyödä nopean toiminnan joukkoja rajoille, ottaa käyttöön palauttamisen direktiiviä, ottaa käyttöön sinisiä kortteja, joilla päästetään vain korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia. Kaikki nämä naiset, miehet ja lapset, jotka pakenevat kamalia olosuhteita omissa maissaan, jotka kuolevat välimerellä. Heitä pidetään rikollisena, jotka suljetaan laitoksiin ja heille, heiltä kielletään pääsy EUn alueelle. Euroopan kommunistiparlamentin jäsenet tyrmäävät tällaisen politiikan. Esittelijä Lopez Aguilar totesi eilen ja tänäänkin hän sanoi, että Eurooppa äh, luo nyt uutta yhteistä pohjaa, yhteistä nimittäjää. Kuitenkaan äh, identiteetit eivätkä oikeudet häviä mihinkään. Tästä täällä juuri herra Barokin muistutti. Olemme yhtä mieltä tästä yhteisestä nimittäjästä. Maahanmuuttajat merkitsevät äh, monimuotoisuutta, se on rikkautta eikä identiteetin menettämistä. Tämä Tätä rikkautta nämä miehet, naiset ja lapset tuovat meille. Ja meidän on vasta lahjana annettava heille ihmisarvoinen elämä riippumatta heidän sosiaalista tai etnisestä taustastaan. On huolia ja kysymysmerkkejä koskien Tukholman ohjelmaa. Ne loitontavat meitä oikeudenvapauden ja turvallisuuden Euroopasta. Ne loitontavat meitä siitä Euroopasta, johon pyrimme oikeuden, tasa-arvon, veljeyden Eurooppa, yhteistyön, solidaarisuuden Eurooppa, kansojen Eurooppa. Näitä arvoja me odotamme Tukholman ohjelmalta. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten Alberto Maritatti Italian senaatista. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Io ribad... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin puhua omasta työryhmästäni, niin joka käsitteli oikeutta. Ja olisin tyytyväinen, mikäli täällä ilmaistut, ilmaissut kannat eivät häviäisi, vaan että ne otettaisiin huomioon, että niihin annettaisiin yksityiskohtaisia vastauksia seuraavassa kokouksessa. Tulevaisuudessa meidän olisi hyvä keskittyä pariin asiaan niin, että, että voisimme keskittyä mm, paremmin näihin pyrimme todelliseen symbioosien ja yhteistyöhön kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Haluaisin nyt esittää lyhyen pohdinnan kaikkein tärkeimmistä asioista, kun koskee maahanmuuttoa. Ei ole epäilystäkään siitä, että tämä on yksi kaikkein ajankohtaisimmista ja arkaluontoisimmista asioista, jota Euroopan unionin on kontrolloitava. Ei voi olla niin, että eh, sivistynyt Eurooppa vaan näyttää lihaksia äh, näille epätoivoisille, jotka pyrkivät pakenemaan kuolemaa ja nälkää. Emme tietenkään voi avata ovia apposellään. Meillä on jotenkin hallinnoitava tätä ilmiötä. Se ei tarkoita pakkotoimia, vaan ennaltaehkäisyä. Tarvitaan erityissopimuksia, jotka on suunnattu lähtömaihin on valmisteltava kielisesti ja kulttuurillisesti niitä henkilöitä, jo, jotka pyrkivät tulemaan Eurooppaan niin, että vähennettäisiin sivilisaatioiden törmäystä. Edelleen olisi puututtavaa siihen eri, erittäin arkaluontoiseen tilanteeseen, joka koskee henkilöiden perusoikeuksia. Meidän olisi niitä todella suojeltava erityisesti koskien näitä, näitä vastaanottokeskuksia tai miksi, ne, miksi näitä todellisia vankiloita sitten kutsutaankin, kun henkilöt odottavat päätöksiä ja takaisin palauttamista. Näiden keskusten pitäisi olla kunnallisia paikkoja, missä voidaan odottaa sitä, että, että sieltä tavalla heidät palautetaan kotiinsa mitään pakkotoimia ei tai se muuten tilanne karkaa käsistä niin kuin omassa maassani on käynyt. Meillä on valtavasti tapauksia oikeuslaitoksissa, kun ihmisiä syytetään niin, niin sanotusta maahanmuuttorikoksesta. Tästä ei ole mitään hyötyä, se vain monimutkaistuttaa asioita ja ja sitä kautta vain rikkootaan perusoikeuksia. Avustetusti henkilöt olisi palautettava ja olisi toimittava lähtömaissa. Tämä olisi sellaista politiikkaa, joka sopisi Euroopan unionille, joka todella haluaisi puolustaa ihmisten oikeuksia. Kiitoksia. Sitten Simon Pusutil Euroopan parlamentista. Kiitoksia Haluaisin olla samaa mieltä kuin Martines, kun hän kiitti komissiosen Baroota hänen hienosta työstään oma, oman, omalla alueellaan ja siitä, että hänellä on rohkeutta laittaa lihaa luiden ympärille siinä, mitä me haluamme saavuttaa vapauteen, turvallisuuteen, oikeuteen liittyvissä asioissa. No niin haluaisin sanoa, että sisämarkkinat näen yhtenä suurimpana menestyksenä EU:ssa. Nyt tulevina vuosina saattaa hyvin olla, että kunnollisen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen rakentaminen olisi tämä seuraava suuri äh, projekti EU:ssa. Jos tästä näkökulmasta tätä katsotaan, niin heti voi arvostaa sitä, että mikä suuri haaste meillä edessämme on. Positiivisena puolena Lissabonin sopimus, joka voimaan tulee nyt lähipäivinä, antaa meille hyvät välineet päästä sinne. Määräenemmistöäänestys neuvostossa ja yhteispäätös eh, menettelyn laajentaminen parlamentissa, se velvoittaa toimielimet olemaan rakentavampia tulosten saavuttamisessa, joten todellakin odotamme Lissabonin sopimuksen voimaantuloa, että se auttaisi meitä <clears throat> edelleen tässä prosessissa, kun parannetaan vapauteen turvallisuuteen perustuva aluetta. EPP-ryhmä todellakin arvostaa sitä tässä parlamentissa, että on eri poliittisia prioriteetteja, eri, eri asiat ovat arkaluonteisia eri poliittisille ryhmille, ei pelkästään poliittisten ryhmien välillä, vaan eri jäsenvaltioiden välillä EU-ssa. Me todellakin tätä, tämän otamme huomioon, eikä se vastaus ole se, että me tekisimme mitään vaan että teemme kovemmin töitä saavuttaaksemme kompromissin. Joillekin meistä terrorismin torjunta on selkeä prioriteetti, mutta muille painotus kansalaisvapauksissa on tärkeämpi. Joissakin meille laittoman maahanmuuton torjunta on prioriteetti, joillekin taas painotus on enemmän semmin lailliset siirtolaiset. Mistä löydetään tämä tasapaino, miten pitkälle mennään? Ihan muutama päivä sitten Ihmisoikeustuomioistuin äh, tuomitsi hyvin kiistanalaisen tuomion näistä krusifiksien äh, pitämisestä kouluissa Italiassa. Miten pitkälle pitäisi mennä? Jos jostakin voimme olla samaa mieltä, on se, se on se, että nämä ovat hyvin kiistanalaisia asioita, eikä ole helppoa mennä toiseen äärimmäisyyteen tai toiseen tasapainon löytäminen on se vaikeu, vaikeus. Olemmeko valmiita sen tasapainon löytämään? Ja siinä tarvitaan paljon rohkeutta. Mihin tästä nyt sitten mennään? No, meille tulee komission ja sen kuulumistilaisuudet nyt tulevina viikkoina. Ja olemme hyvin mielenkiintoisia, mielen, meillä on hyvin mielenkiintoista nähdä, että mit, kun näitä uusia toimivaltuuksia tulee ja oikeuden sisä- ja oikeusasioiden alueella, niin aiemmin niistä vasta yksi komissiojäsen nyt tulee kaksi, koska Barroso on jo julistanut, että yksi komissiojäsen tulee oikeus- ja ihmisoikeusasioille ja sitten toinen maahanmuutolle ja sisäasioille. Todellakin odotamme näitä kuulemisia ja haluamme varmistukset näiltä komission jäseniltä, että mitä he aikovat tehdä ja vakuutukset siitä, miten he aikovat tämän tasapainon löytää. Sen jälkeen odotamme kovasti myös Tukholman ohjelman hyväksymistä tietenkin ja toimintaohjelmaa, joka sitä täytyy seurata. Mutta, ja tähän päätän, toimeenpano on avainasia. Liian pitkän aikaan on puhuttu kivoja puheita ja kivoja sanoja ja paljon on asiakirjoja tullut, mutta se, mitä nyt haluamme, on toimeenpano, täytäntöönpano. Ja jos todellakin haluamme vapauteen turvallisuuteen ja oikein perustuvan alueen,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 joista komission jäsenkin puhui, niitä haluaisin hieman kommentoida. Tsekki senaatti on käsitellyt Tukholman ohjelmaa ja periaatteessa sen hyväksynyt, mutta me olemme sanoneet myös, että tarvittaisiin selkeät tavoitteet ja se pitäisi selkeästi arvioida ja katsoa, mitä todellista lisäarvoa näillä uusilla toimenpiteillä on. On sanottu, että tämän, kunnia, tämän suunnitelman pitäisi olla kunnianhimoista. Selvä, kunnianhimo on tärkeää, mutta se voi myös vesittää asioita. Me olemme sitä mieltä, että Tukholman ohjelma on toki tärkeä, mutta haluaisin kuitenkin viitata kahteen asiaan, joita tsekkisen akti pitää perustavaa laatua olevana. Tsekkisenatti on sitä mieltä, että ei ole toivottavaa, että Frontexista rakennetaan jonkinlainen eurooppalainen rajaturvajoukko. Koordinointi ja koulutustoimenpiteet Frontexin tehtävänä riittää. Raja, rajojen turvaaminen ja suojaaminen kuuluu jäsenvaltioille. Toisekseen äh, esimerkiksi laitonta maahanmuuttoa vastaan on yhdessä taisteltava. Ja kun on kysymys laillisesta maahanmuutosta, silloin täytyisi yksittäisessä jäsenvaltiossa sopeuttaa omia työmarkkinoita. Tsekin senaatti haluaisi, että myös eriytettäisiin enemmän laillisten maahanmuuttajien sosiaalisia järjestelmiä. Nythän tässä tekstissä sanotaan, että laillisilla maahanmuuttajilla on välittömästi samat oikeudet kuin EU-kansalaisilla. No Tsekin senaatin mielestä tämä kuitenkin johtaa sosiaalijärjestelmän väärinkäyttöön ja myös liiallisen maahanmuuttoon. Kiitoksia paljon. Ja nyt sitten Jacques Alain Benisti, Ranskan kansalliskuva kokouksesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Ranskan valtuuskunta on iloinen tästä Ruotsin parlamentin ja Euroopan parlamentin aloitteesta tämän tapaamisen järjestämiseksi koskien Euroopan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen parlamentaarista ulottuvuutta. Tukholman ohjelma. Niin, no, tässä Ranskan valtuuskunta tietenkin luottaa Barroson, jonka hyvin tunnemme niin sen olisi katettava mm, mm, parlament, kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välinen yhteistyö. Euroopan parlamenttihan tulee tässä toimivaltaiseksi Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen. Paras tapa torjua rikollisuutta ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja näin ollen suojella kansalaisia on parantaa yht- poliisi- ja oikeusalan yhteistyötä ja koordinaatiota Schengenin alueella. 11. syyskuuta 2001 iskut asettivat tiedon, informaation kulun huolimme keskipisteeseen. On, on siis korostettava tätä eri poliisien rekisterissä olevat tiedot ovat muodostuneet keskeiseksi palikaksi kansainvälistä poliisi- ja oikeusalan yhteistyötä. Tämä pätee myös Euroopan unionin. Kukaan ei ymmärtäisi jos tehtäisiin Yhdysvaltojen ja Euroopan välisiä yhteistyösopimuksia, eikä silti olisi mitään konkreettista Euroopan unionin valtioiden välillä. Tietokannat ovat jäsenvaltioissa kehittyneet merkittävästi tietotekniikan kehittymisen myötä ja ne merkitsevät tehokasta valtia, jolla voidaan torjua järjestäytyttä rikollisuutta vastaan ja se on yhä organisoituneempaa ja se on yhä enemmän rajat ylittävää jäsenvaltioiden on parannettava rajat ylittävien tietojen vaihtamista ja annettava vastavuoroisesti pääsy kansallisiin erityisiin tietokantoihin, DNA-rekistereihin, sormenjälkitiedostoihin ja muihin. On mentävä vuoden 2005 Prumin sopimuksen yli ja vuoden 2008 puitepäätöksen yli todelliset DNA- ja sormenjälkiarkistereiden ristianalyysit ovat välttämättömiä. Rabaro, uskotteko, että voimme käydä todellista poliisi- ja oikeusalan yhteistyötä Euroopan unionissa, joka olisi sellaisella tasolla, jolla voitaisiin taata kaikkien eurooppalaisten kansalaisten suojeleminen. Sitten Andrew Euroopan parlamentista, olkaa hyvä. presidente, puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensiksi esi- onnitella Ruotsin puheenjohtajavaltiota, koska se on tarjonnut meille hienon mahdollisuuden päästä eteenpäin vapauden ja oikeuden alalla Euroopassa. Haluaisin myös muistuttaa kollegoita siitä, että tie on täynnä epäonnistumisia. Se on hyvä muistaa jo vuosia sitten, kun Eurooppa-neuvosto pyrki viemään läpi puitepäätöksen, jolla yhdennettiin osa eurooppalaisesta rikosoikeudesta kolmen vuoden työn jälkeen päästiin siihen tulokseen, että tässä oli mahdotonta. Tie kohti näitä tavoitteita on todella täynnä, täynnä esteitä, täynnä vaikeuksia. Olemme täällä nyt kaikki yhdessä kokoontuneita, me, jotka tulemme olemaan tässä toimijoita, neuvosto, komissio, Euroopan parlamentti, kansalliset parlamentit. Ja haluaisin hyödyntää tilaisuuttani ja muistuttaa niistä suosituksista, joita tarvitsemme tällä tiellä. Ensinnäkin mielestäni on aivan keskeistä, että neuvosto ja komissio pitävät tiukkaan aloiteoikeuden käsissään – mikäli lainsäädännöllisiä aloitteita ei tule, emme pääse eteenpäin. Suositan siis, että neuvosto ja komissio tuovat parlamenttiin säännösehdotuksia, jotta voisimme lähentää prosessia rikosoikeudellisia järjestelmiä. Niin kuin Rova Aaskö sanoi, tarvitaan molemminpuolista luottamusta – kaikki nämä lait ovat niin monimutkaisia, että meidän on tunnustettava rikosoikeudelliset, prosessioikeudelliset lakijärjestelmät, laboratorioiden tulokset, sormenjälkimekanismit ja muut, että jotta saavuttaisimme tuloksia. Jos saksalaiset eivät luota kreikkalaisiin, jos Liettuan oikeuslääketieteellinen laitos ei anna tietoja espanjalaisille, niin eihän tämä tule toimimaan. Tarvitaan luottamusta, niin kuin Ravask sanoi. Sitten ne tasapaino, tämän vanhan turvallisuusvapaus ongelman ympärillä. Eihän tässä ole niin, että yksi taho huolehtii turvallisuudesta ja toinen vapauksista, vaan tarvitaan – komissiolta tasapainoinen ehdotus ja siihen on parlamenttien vastattava. Ei parlamenttien edustajat ole ainoita yleissopimusten takaajia. Lopuksi haluaisin muistuttaa asiasta, jonka sanoin myös eilen. Emme pääse eteenpäin, ellei ole poliittista anteliaisuutta. Jos kukin kansallinen parlamentti sanoo, että tämä on meillä, tämä kuuluu meille, jos prosessioikeus ja rikosoikeus pidetään vain omissa käsissä, niin ei me pääse eteenpäin, koska ei saada aikaan sellaista poliittista tahtoa, jolla, jonka pohjalta e, Eurooppaa on rakennettu. Se on edellyttänyt luopumista, anteliaisuutta, sen hyväksymistä, että on olemassa Euroopan parlamentti, joka tekee lainsäädäntöä kaikille tämä vapauden ja turvallisuuden akseli ja prosessi ja rikosoikeuteen liittyvät monimutkaiset e, järjestelmät eh, edellyttävät eh, anteliaisuutta, joustavuutta. Tarvitaan poliittista tahtoa, jotta tämä eh, prosessi pääsee eteenpäin. Kiitoksia. Thank you very much. And... Kiitos paljon. Ja nyt Cosido Gutierrez Espanjan parlamentista. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin yhtyä näihin onnitteluihin komission jäsen Barolle ja ministeri Askille siitä jota he ovat tehneet vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen hyväksi Tukholman ohjelman kautta. Haluaisin muistakin varoittaa teitä kolmasta vaarasta, jotka liittyvät tämän uuden yhteisen turvallisuuden alueen rakentamiseen. Ensimmäinen vaara on se, että EU ottaa enemmän vastuuta kuin mitä kapasiteettia siltä löytyy, että se luo odotuksia siitä, että EU ottaa vastuun kansalaisten turvallisuuden takaamisesta – vastuu kuuluu ensisijassa jäsenvaltioille. Euroopan unionin on määriteltävä se alue ja määriteltävä yhteiset säännöt, ja edistettävä yhteistyötä, luotava välineitä yhteistyötä varten, mutta todelliset toimijat tällä kentällä, turvallisuuden kentällä ovat jäsenvaltiot itse. Toinen varoitus koskee sitä, että ei voida sotkea lisää turvallisuutta ylimääräisen byrokratian kanssa. EU helposti perustaa aina uusia virastoja, kun ongelmia tulee. Tässä vaan ähm, ongelmat monimutkaistuvat. Emme tue eurooppalaisen poliisiviraston luomista. Tarvitaan välineitä, jotka ovat tehokkaita, joilla voidaan helpottaa yhteistyötä poliisien välillä. Viimeinen varoitus koskee sitä, että on vaarana, että jollakin tavalla rakennamme bunkkereita Euroopan ympärille ja ryhdymme kuvittelemaan, että pystymme luomaan turvallisempaa Eurooppaa turvattomammassa maailmassa. Tämähän on pohjimmiltaan väärä käsitys. Meidän on rikottava ne esteet, jotka rajoittavat sisäisen turvallisuuden ulkoisesta turvallisuudesta. Kun puhumme terroristiuhasta, terroristiuhkahan on läsnä meidän kaupungeissamme ja samoin Afganistanissa, kun puhumme puhumme kaupasta, puhumme Kolumbiasta, puhumme äh, Aasian tukikohdista. Kaiken kaikkiaan tarvitsemme globaalimman lähestymistavan siihen, kuinka näihin tärkeisiin mm, turvallisuushaasteisiin voidaan vastata. Kiitoksia sitten Kimmo Sasi Suomen eduskunnasta. Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, ärade ordförande. Haluan lämpimästi onnitella ruotsia siitä että se on laatinut erittäin hyvän tukholman ohjelman joka on johdonmukaista jatkoa tampereen ja haagin ohjelmille. se tulee viemään unionia voimakkaasti eteenpäin. täällä on aivan oikein todettu että euroopan unionin ihmisoikeuden alue ja myös oikeusvaltioperiaatetta kunnioittava alue. täytyy kuitenkin sanoa että meillä on tässä suhteessa aika paljon parantamisen varaa. jos vertaamme tilannetta yhdysvaltoihin yhdysvalloissa jokainen koululainen jo oppii perustuslain ihmisoikeussäännökset ja tietää mitä niillä tarkoitetaan ja yhdysvalloissa myöskin korkein oikeus antaa hyvin perusteltuja filosofisia päätöksiä joissa ihmisoikeudet on otettu huomioon. kun eurooppalaista keskustelua seuraa ehkä myöskin tässä salissa tänään ja eilen niin meillä käytetään aika varomattomasti perusoikeuksia oikeastaan huolellisesti perustelemalla sitä mitä nuo perusoikeudet ovat ja miten ne liittyvät käytettyyn argumenttiin ja joskus tuntuu siltä että pitäisi muistaa että neuvostoliitossakin puhuttiin demokratiasta tosin se oli korkeampaa demokratiaa kansandemokratiaa ja käsitteitä voidaan käyttää väärin ja jos käytetään ihmisoikeuskäsitteitä niitä täytyy aina käyttää hyvin huolellisesti. euroopassa tärkeä kysymys on myös perusoikeuksien valvonnasta ja tältä osin täytyy sanoa että monissa maissa on perustuslakituomioistuimia ja ne antavat hyviä päätöksiä. erityisesti saksan verfassungsgericht antaa hyvin laadukkaita päätöksiä täytyisi vain toivoa että näitä päätöksiä laajemmin euroopassa tutkittaisiin ja noita päätöksiä käännettäisiin englannin kielelle. tietysti kaikkein tärkeinhän on eh, euroopan ihmisoikeustuomioistuin joka on tavallaan korkein ihmisoikeustuomioistuin koko euroopassa ja se antaa tärkeitä päätöksiä. Ja erittäin keskeistä on se että kaikissa maissa parlamenteissa mutta myös tuomioistuimissa otettaisiin euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut huomioon ja pyrittäisiin noudattamaan niitä. tosin tärkeää on se että ihmisoikeustuomioistuimen toimintaa kehitetään jatkuvasti että päätökset ovat vieläkin paremmin perusteltuja ja että tuomioistuin saa riittävästi resursseja. Ja tässä suhteessa on äärimmäisen tärkeää että euroopan unioni mahdollisimman nopeasti liittyy ihmisoikeussopimukseen Eh, ongelma tietysti on se, että 14 lisäpöytäkirja ei ole Venäjän johdosta vielä astunut voimaan, mutta jollakin tavalla asia täytyy järjestää ja toivon, että puheenjohtajamaan oikeusministeri Beatrice Ask toimii tässä asiassa hyvin aktiivisesti. Tärkeää on myöskin sitten se, että pidetään huolta siitä, että perusoikeuksien ennakkovalvonta Euroopan unionissa toimii ja tässä näen eh, perusoikeusvirastolla piinissä suuren merkityksen, sitä voitaisiin enemmänkin hyödyntää. Arvoisa puhemies, lopuksi haluan todeta vain sen, että avoimuus on keskeisiä periaatteita poliittisessa päätöksenteossa ja on tärkeää että euroopan parlamentti ja euroopan unionin elimet pitävät aina huolta siitä että asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia ja kaikkien saatavissa. kiitän. Kiitos paljon. Andrew Brons Euroopan parlamentista. Kiitoksia puhuttu kansalaisten Euroopasta, jotta demokratia voidaan edistää. Minä olisin melkein samaa mieltä. Minä haluan nähdä Euroopan, kansalaisten Euroopan, jossa on vapaita suvereneja, kansallisvaltioita, ei kansalaisia missään liittovaltio supervaltiossa. E, sen lisäksi, jotta voidaan edistää demokratiaa, niin haluaisin nähdä kansanäänestyksiä aina, kun on suunnitelmia tähän supervaltioon. Paljon on puhuttu myös demokratiasta ja vapaudesta mutta puhuminen on halpaa. Joskus on tällainen käänteinen suhde demokraattista puhumisesta ja todellisuudessa. Juuri siinä maassa, jossa nyt olemme Belgiassa, vain muutama vuosi sitten valtio otti askeleita kieltääkseen yhden suurimmista poliittisista puolueista Unkarissa. Valtion viranomaiset fyysisesti hyökkäsivät oppositiopuolueen jäseniä kohtaan, pidättivät ja pitivät pidätettyinä. Melkein kaikissa maissa on jonkinlaisia rajoituksia. Esimerkiksi kerettiläisille mielipiteille. Meidän pitäisi nähdä realiteetit demokratiassa ja vapaudessa, eikä vain puhua. Kiitoksia paljon. Ja nyt eh, herra Tsissi Kreikan parlamentista. Eh, eh, Kiitos Kreikan valtuuskunnan nimissä ja Kreikan parlamentin nimissä haluaisin kiittää komission jäsentä ja Ruotsin parlamenttia tästä kokouksesta. Kysymys on ohjelmasta, joka tuo lisäarvoa, ohjelmasta, joka on välttämätön. Se on tärkeä myös kun on kysymys oikeus- ja turvallisuusalan toimivaltuuksien laajentamisesta. Minulla olisi kysymys teille, komission jäsen Barro. Kiitän komissiota tästä äh, luonnoksesta, jonka te olette esitelleet äh, Ruotsin äh, Tukholman ohjelman perusteella. Tämä heijastelee minun mielestäni todellisuutta. Te tiedätte, mistä tässä on kysymys. Kreikan parlamentti on tehnyt aiheesta myös oman lausuntonsa. Mutta te puhuitte täällä tänään, komission jäsen Baro, tavallaan politiikan muodostamisesta vapaalle liikkuvuudelle, turvallisuudelle – henkilötietojen suojaamisesta, turvapaikkapolitiikasta. Ja se on kaikki on tärkeää Euroopan sivistykselle ja kaikille näille yhteisille arvoille, joita meidän täytyy tässä toimeenpanna. Tämä koko asia täytyy ottaa mukaan kaikkiin politiikan muotoihin. Sen vuoksi täytyisi huomioida esimerkiksi vankila, vankilat ja vankiloita, vankiloihin liittyvät politiikat jäsenvaltioissa ja vankiloissa on paljon turvallisuusongelmia. Ja sen vuoksi kysyisinkin, mihin, mitä toimenpiteitä komissio aikoo toimivaltuuksiensa puitteissa edistää toimenpiteitä, jotka johtaisivat siihen, että olosuhteet vankiloissa paranisivat. Toimenpiteitä, jotka huolehtisivat siitä, että vankilat eivät olisi ylitäynnä. Miten me voimme puhua vankiloista Euroopan alueella vankiloista, joissa olosuhteet eivät ole millään muotoa hyväksyttäviä. Meidän on luotava uutta infrastruktuuria oikeuslaitoksen puitteissa oikeuden, vapauden ja oikeudenmukaisuuden nimissä. Kiitos. Ja nyt puheenvuoro herra Zbigniew Chihonille puolen senaatista. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kuulijat. Kun puhutaan Euroopasta, vapauden, turvallisuuden ja vapauteen ja oikeuteen perustuvasta alueena, niin olemme, käsittelemme hyvin tärkeää teemaa, joka äh, koskee laitonta maahanmuuttoa. Haluaisin kertoa teille huolestani, josta myös edelliset puhujat ovat puhuneet, että jo aiemminhan meillä on ollut eräänlaisia kokemuksia, erityisesti meille, jotka tulemme keskiäisestä ja Itä-Euroopasta, minä olen puolesta itse, kun Eurooppa äh, keinotekoisesti oli jaettuna ja tämä rautaesirippu luotiin, joka jakoi Euroopan itään ja länteen ja siihen liittyen minun isämaani kansalaisilla on tiettyjä kokemuksia jonka mukaan pitäisi kyllä olla hyvin varovainen, kun tehdään tällaisia ratkaisuja. Että ei tulisi tällaista tilannetta, että uudelleen rakennetaan näitä muureja, jotka toisaalta loisivat tällainen, tällaisen Euroopan, jossa ihmisten oikeuksia puolustetaan, niin sitten ulkopuolella on loppumaailmassa, jossa muu maailma, jossa usein ihmiset elävät ei pelkästään köyhyydessä, vaan että siellä puuttuu vapautta, demokratiaa ja ilmaisuvapautta. Ja sen vuoksi täytyykin muistaa, mikä on Strasbourgin ihmisoikeusistuimen tuomioistuin, joka usein on muistuttanut ihmisoikeussopimuksen artiklasta 8, joka on perustana maahanmuuttokysymysten ratkaisussa. Kun usein tuomioistuin edustaa kantaa, että maahanmuuttajan palauttaminen – sillä on usein traagisia seurauksia tällaisen ihmisen, ihmiselle ja hänen perheelleen, ja si, siinä mielessä artiklaa kahdeksan tässä ihmisoikeussopimuksessa rikotaan, ja täytyy muistaa myös kysymykset vapauksista, että valitettavasti on erilaisuutta Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden välillä ja Luxemburgin tuomioistuimen tuomioiden välillä juuri koskien artiklaa 8 jos puhutaan esimerkiksi laittoman kuuntelemisen toteuttamista, Ja valitettavasti nämä, näiden tuomioistuimen eh, tuomiot ovat olleet erilaisia. Ja tämä täytyy muistaa, jos näitä asioita mahdollisesti eh, säännellään tulevaisuudessa. Kiitoksia. Ja sitten Korassa Bild Euroopan parlamentista, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos eh, puheenjohtaja. Mikrofoni. Sorry.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 olen samaa mieltä äh, kollegoitteni kanssa kiittäessäni Ruotsia puheenjohtajamaana tästä Tukholman äh, ohjelmasta, jota me tuemme. Haluaisin erityisesti painottaa Beatrice Askin henkilökohtaista sitoumusta siitä, että saataisiin Eurooppa, joka on olemassa ihmisille ihmisten kanssa. Toivon mukaan me kaikki kykenemme kommunikoimaan tämän kansalaisillemme se, että me emme halua mitään Euroopan linnoitusta mutta sitten haluaisin puhua myös asenteesta. Minusta Lissabonin sopimus antaa meille, ainakin minun mielestäni, paljon vastuuta yhteispäätösmenettelyn kautta. Meidän täytyy olla rakentavampia meidän toimielinten välisissä suhteissamme. Meidän täytyy tehdä vastuullisia yhteispäätöspäätöksiä. Esimerkki. Meidän pitäisi miettiä Euroopan parlamentissa, että äh, me kieltäisimme sen lainsäädännön äh, toimeenpanon, joka on nyt äh, hyväksyttävissä juuri ennen ensimmäinen joulukuuta. Minun mielestäni, anteeksi nyt, että olen näin epädiplomaattinen, niin tämä lainsäädäntö pitäisi siirtää joulukuun alkuun, että me olemme mukana päättämässä siitä. Eilen täällä sanottiin, että meidän täytyisi vahvistaa yhteistyötä kansallisten parlamenttien kollegoittemme kanssa. Ja minä todellakin odotan ajatuksia ja ideoita, kuten te eilen sanotte, että tätä vietäisiin eteenpäin kosakista. Ministeri Beatrice Ask sanoi, että on mahdollista yhdistää arvojen kunnioittaminen ja kansalaisten yksityisyyden kunnioittaminen ja samanaikaisesti myös vastata oikeutettuun suojelun ja tarpeeseen. Minä toivon, että me voisimme olla pragmaattisempia, vähemmän idealistisia ja koska minä olen yrittäjä alun perin, niin haluaisin äh, tukea kollega Busotilia, joka sanoi, että tämä on, äh, Tukholman ohjelma on viisivuotinen, se on, se on monimutkainen. Keskitykäämme muutamiin asioihin, muutamiin tuloksiin, muutamiin toimenpanoihin. Tämä mm, lyhyessä ajassa me voisimme sanoa kansalaisille, hyvä me puhumme, paljon ideoita, mutta tämän me toteutimme, tämän me saavutimme. Kiitos. Thank you very much. And now I give the floor to Sir Alan Bates. Kiitoksia sitten edustaja Bates. Ähm, Yhdistyneen kuningaskunnan alahuoneesta kahteen ongelmaan haluan viitata. Euroopan ihmisoikeusyleissopimus on mainittu kahden puhujan osalta Suomesta ja Puolasta. Siinä on tärkeää painottaa, että olen samaa mieltä heidän kanssaan, että EU ei pitäisi siihen, tai EUn pitäisi siihen liittyä ja sitä odotamme. Mutta mutta kun on erilaisia oikeuskäytäntöjä nyt kehittymässä ihmisoikeusyleissopimuksen ja perusoikeuskirjan välillä ja mahdollisuus tällaisen oikeuspaikan shoppailuun, jossa ihmiset etsivät oikeuspaikkaa, josta saisi, saisi ehkä edullisemman ratkaisun. Ja sitten tämä Luxemburgin tiemioistuin mikä on sen suhde sitten Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimen, mitä tapahtuu sitten kansallisen tason tulkinnoissa ja tullaanko siellä eri johtopäätöksiin näistä kahdesta eri dokumentista johtuen. Ja t- tässä täytyy tehdä työtä ja löytää ratkaisuja. Toinen kysymys, jonka haluan mainita, on eurooppalainen pidätysmääräys, jota kovasti tuen. Kansalaiset eivät halua nähdä, että rikolliset pääsevät karkaamaan oikeudelta, joten se on potentiaalinen väline kaikissa jäsenmaissamme, mutta sitä tulee epäsuosittu, jos eh, esiintyy epäluottamusta oikeusmenettelyitä kohtaan eri maissa, tai jos sitä käytetään suhteettomasti, jos ihmisiä pidätetään ja laitetaan vankilaan sellaisista rikkomuksista, joista he eivät eh, joutuisi pidätettyiksi oman maansa oikeuskäytännön mukaan haluan ko- kovasti, että Euroopan pidätysmääräyksen pidämme äh, tällaisten ää, äh, suosittujen toimien etulinjassa ja kuten monet ovat keskustelun aikana sanoneet, täytyy luottaa toistensa oikeusjärjestyksiin Euroopassa ja on myös tärkeää painottaa, että eurooppalaisen pidätysmääräyksen käyttö pitää olla aina oikeasuhtaista. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Ja sitten sitten Alvaro Cuesta Martínez Espanjan parlamentista. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin onnitella ministeri Askia Ruotsista hänen tekemästään merkittävästä työstä. Haluaisin onnitella Ruotsia puheenjohtajavaltiona kaiken kaikkiaan ja onnitella myös eh, komission jäsentä herra Barrota komission hienosta työstä tiedonantonsa puitteissa. Molemmat tekstit antavat paljon toivoa tulevaisuutta ajatellen ja niin sitä haluan korostaa tänä aamuna. Haluaisin myös esitellä työryhmien esittelijöitä. Saimme heiltä täsmällisiä hyödyllisiä välineitä alueelle, jossa tarvitaan prioriteetteja ja tarvitaan konkretiaa. Haluaisin ensimmäiseksi viitata euro, arvojen Eurooppaan, vapauden ja oikeuden ja oikeusjärjestelmiemme taustalta. Muistan tässä lausetta artik- artikkelia, jonka lausetta, jonka Sartori sanoi, kun häneltä kysyttiin kansan vai Jumalan tahto, kun kritisoitiin fundamentalisteja. Minä uskon, että Euroopan yksi valtio maallisuus joka mahdollistaa toistensa tapaamisen, mahdollistaa vapauden. Haluaisin tässä yhteydessä myös viitata tietojen suojaan. Espanjassa kymmenen päivää sitten kokoontui maailman tietosuojavirastojen edustajat. Euroopassa meidän olisi nyt edistettävä yhteistä välinettä, jolla voidaan suojella henkilötietoja, jotta voisimme vaikuttaa – saada aikaan kansainvälisen tietosuojastandardin. Kolmanneksi minusta on erittäin hyvä, että puhutaan oikeudellisesta yhteistyöstä ja vastavuorosta tunnustamisesta. Olisi myös rikosoikeutta harmonisoitava tietyissä näkökohdissa, tiettyjen erityisrikostyyppien kohdalla – on mahdollista harmonisoida rikosoikeutta terrorismin alalla, on mahdollista harmonisoida rikosoikeutta ihmiskaupan syytteeseen nostamisessa, erityisesti silloin, kun ihmiskauppaa käydään seksuaalisen hyväksikäytön tarkoituksessa, on mahdollista rikosoikeutta harmonisoida myös, kun tavoitteena on lasten suojelu ja kun se edellyttää suojelua seksuaaliselta, seksuaaliselta hyväksikäytöltä edelleen olisi annettava lisää voimaa suojelun kulttuurille, oikeudenmukaisuuden kulttuurille. Täällä puhutaan oikeusverkostosta, syyttäjien, tuomareiden verkostoista, tietojen vaihdosta. Minä haluaisin korostaa kahta näkökohtaa. Ensinnäkin sitä, että edistetään ja vahvistetaan oikeusapuvälineitä, välineitä, luottamusta, prosessioikeuden pidätettyjen tu- suojeluun, tiedonvaihteen ja niin edelleen. Ja lopuksi uskon, että meidän on koordinoitava ja saatettava yhteyteen enemmän energiaa, kun tehdään yhteistyötä. Haluaisin tietää, mitä komissio ja Ruotsin puheenjohtajavaltiona ajattelee siitä mahdollisuudesta, että edistettäisiin eurooppalaista syyttäjäelintä. Kiitoksia. Kiitos paljon. Ja nyt edustaja Parisa Kastanos talous- ja sosiaalikomiteasta. Olkaa hyvä. Gracias, eh, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Edustan täällä Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Kuten tiedätte, se on neuvoa antava elin, joka edustaa kansalaisyhteiskuntaa – Teemme siellä työtä Euroopan puolesta meidän yritysten edustajia, ammattijärjestöjen edustajia, maanviljelijöitä, kalastajia, kuluttajajärjestöjä. Koko kansallisyhteiskunta on siellä edustettuna. Viime viikolla täysistunnossamme 340 jäsentämme hyväksyivät kaksi lausuntoa Tukholman kokousta varten. Toinen niistä käsitteli komission asiakirjaa, Tukholman agenda, ja toinen oli oma-aloitteinen lausuntomme, jonka tarkoituksena oli se, että tulevaisuudessa maahanmuuttopolitiikassa kunnioitettaisiin ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä ihmisoikeuksia suojelevia yleissopimuksia. talous- ja sosiaalikomitealle Tukholman agenda on aivan keskeinen, erityisesti mitä tulee kansalaisten oikeuksien suojeluun. Eurooppalaisten kansalaisten on saatava olla osa yhteisöä, joka suojelee asianmukaisesti meidän vapauttamme ja turvallisuuttamme. Tässä mielessä Toivomme asianmukaista tasapainoa vapauden ja turvallisuuden välillä. Historia on osoittanut, että kun uhraamme vapauden arvat, arvot ja oikeusvaltion arvot turvallisuuden puolustamiseksi esimerkiksi terrorismin vastaisessa taistelussa, annamme terroristeille ensimmäisen voiton, koska Tuolloin emme enää ole vapaita, avoimia ja demokraattisia yhteiskuntia. Viimeisissä huomioissani haluaisin puhua eurooppalaisesta maahanmuuttopolitiikasta. Siihen olemme tiiviisti sitoutuneita. TSK haluaa, että Euroopalla olisi yhteistä politiikkaa, harmonisoitua lainsäädäntöä niin, että maahanmuutto voisi tapahtua laillisten, avoimien, joustavien kanavien kautta. Ja jotta maahanmuuttajat saisivat oikeudenmukaista kohtelua. Olinkin aika pettynyt, kun Ruotsi puheenjohtajavaltiona ei kyennyt hyväksymään neuvostossa puitedirektiiviä koskien maahanmuuttajien oikeuksia. Toivon, että Espanjan puheenjohtajavaltiona siinä onnistuu. Lopuksi puheenjohtaja haluaisin esittää kysymyksen herra Baho, komission varapuheenjohtaja, tietää hyvin, koska hän on meidän kanssamme mukana eurooppalaisessa integraatiofoorumissa. Kokoonnuimme juuri viime viikolla. Foorumiin osallistuivat kaikki maahanmuuttajia edustavat järjestöt Euroopassa ja ihmisoikeuspuolustajajärjestöt. Pyrimme tekemään yhteistyötä Eurooppalaisesta näkökohdista lähtien. Kysymykseni kuuluu integraation näkökulmasta. Minun mielestäni on väärin lähettää sellainen viesti, että EU-uusi komissio kun muodostuu sellaiseksi, jota Barroso ehdottaa, koska siinä maahanmuuttoa linkitetään rikollisuuteen. Minun mielestäni se on väärä käsite. Minun mielestäni integraatio liittyy perusoikeuksiin ja syrjinnän torjumiseen. Kiitoksia. Thank you, and I'll give the floor. Kiitoksia. Nyt puheenvuoro herra Dimitris Papadimolis Kreikan parlamentista. Euroopan unionin ja kansallisten parlamenttien äh, sekaantuminen perusoikeuskirjaan on aikaisemmin ollut täysin äh, hallitusten vastuulla, antaa meille nyt mahdollisuuden palauttaa menetetty tasapaino vapauden ja turvallisuuden välillä. Sen vuoksi, että viimeisimpinä vuosina me olemme nähneet paljon rikkomuksia kansalaisia vastaan, lakeja vastaan, mutta varsinkin kansalaisia vastaan heikommissa ihmisryhmissä. Emmekä me ole mitenkään turvallisempiakaan olleet. Olemme amerikkalaistaneet meidän turvallisuusjärjestelmäämme, eikä Amerikka ole se maa, jota tässä asiassa pitäisi seurata. Minusta olisi tärkeää, että me kuuntelisimme neuvoston ministeri Askia ja komission jäsen Barota erityisistä asioista, joita me haluamme ottaa esiin. Ministeri Ask, komission jäsen Baro, millä tavalla täytyy viedä eteenpäin yhteisiä politiikkoja tällä alalla, kun hallitukset ovat kolmessa maassa allekirjoittaneet opt-outin liittyen perusoikeuskirjan toimeenpanoon. Tämä on oikeastaan musta aukko Euroopan unionin sisällä ihmisoikeuskysymyksissä, mikäli tällainen opt-out voi jatkua. Toisekseen me tarvitsemme lisää yhteistyötä, te sanoitte, tuomioistuinten ja poliisin kesken, kun taistellaan rikollisuutta vastaan, mutta miten tämä voidaan tehdä, mikäli me emme eh, anna tähän poliittisesti mahdollisuutta. Jokaisella kansalaisella, jokainen kansalainen voi huomata, että häntä varjostetaan ja kuunnellaan ihan vain terrorismin vastaisen taistelun nimissä. Ja sellaisissakin maissa kuin esimerkiksi minun kotimaassani ei ehkäpä haluta toimeenpanna tällaisia asioita. Ja lopuksi vielä siirtolaisuuteen tässä on periaate, jossa ainakin paperilla näin pitäisi olla, mutta se ei ole olemassa todellisuudessa, eli solidaarisuus. Ei tässä ole kysymys vain turvallisuudesta. Siirtolaisuudessa on kysymys myös ihmisoikeuksista. Kysymys on ihmisjoukosta, jonka oikeuksia poljetaan ja unohdetaan turvallisuuden nimissä. Meidän täytyy varmistaa, että nämä ihmiset voivat myös harjoittaa oikeuksiaan. Ja jotta me nämä voisimme tehdä, niin ensimmäinen asia, mitä me tarvitsemme, on tehdä oikeanlaisia päätöksiä ja toimeenpanna ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä, mitä me emme ole tehneet. Ja lopuksi komission jäsen Baro, miksi Kreikka ja Espanja ovat sellaisia maita, joissa on valtio valtava aalto siirtolaisia maahanmuuttajia. Miksi heidät jätetään yksin maksamaan, äh, maksamaan äh, koko, koko se lasku, mitä tulee siitä, kun ne, ne joutuvat valvomaan Euroopan ulkorajoja. Meidän täytyy jakaa tämä taakka, mitä tulee maahanmuuttoon ja ulkorajojen valvontaan. Mikäli me haluamme elvytystä, niin silloin me tarvitsemme myös näitä ihmisiä työtä tekemään. Parliament, please seuraavan parlamentista. Kiitos eh, puheenjohtaja. Ensimmäisessä kokouksessa minä painotin eh, turvallisuutta. Nyt haluaisin puhua vapaasta mielipiteen vapaudesta. EU:ssa eh, tätä joissain jäsenvaltioissa huomioidaan liian vähän. Minä puhun nyt puolueesta, puolueen edustajana, joka kiellettiin muutama vuosi sitten tai yritettiin kieltää. Ja tämä on kuitenkin puolue, joka on saanut erittäin paljon ääniä. Meidän rikoksemme oli se, että me uskalsimme puhua tästä monikulttuurisuudesta. Tällä hetkellä meillä on parlamentaarinen vähemmistö, joka haluaa meiltä ottaa pois puolueen rahoituksen ja tavallaan asettaa meidät lain ulkopuolelle. EUn täytyy ottaa huomioon myös tällaiset sisäiset tilanteet. Teidän täytyy tietää, että meidän rikoksemme on se, että me sanomme, että Euroopan täytyy olla kansalaisten Eurooppa, jossa kansalaisten olemassaolo on oikeus ja välttämättömyys. Ja sitä minä täällä yritän sanoa. Haluan myös vapaata mielipiteen muodostamista ja sananvapautta. Sen vuoksi, että tällä hetkellä ne lait, mitä Belgiassa on minun puoluettani vastaan, niitä voidaan missä tahansa jäsenvaltiossa myöhemmin käyttää. Se voi koskea teidänkin poliittisia liikkeitänne. Älkää antako teidän maissanne tapahtua tapahtua sitä, mitä Belgiassa nyt tapahtuu. Kiitoksia sitten Axel Voss Euroopan parlamentista. Vielen Dank. Zunächst möchte ich auch einmal feststellen, dass... Haluaisin todeta ensin, että Tukholman ohjelmaa pidän hyvänä jatkokehityksenä Tampere-ohjelmalle tai Haakin ohjelmalle ja että Tietysti Lissabonin sopimuksen kanssa yhdessä. Se on tällainen hyvä laadullinen askel eteenpäin Euroopalle ja sitä pidän kovin hyvänä. Haluaisin myös viitata siihen, että EUn sisällä jo tarvitsemme yhteisiä vastauksia maahanmuuttoon, pakolaisasioihin yleensä ja että tietysti luonnollisesti tarvitaan myös turvallisuusstrategia ja haluamme tai ei, niin nämä kysymykset tulevat esille – Siihen emme voi vaikuttaa ja haluaisin tässä myös todeta, että EU on tässä paras vastaus näihin haasteisiin, kun otetaan vaarin tästä kaikissakin jäsenvaltiossa. Sen haluaisin herrasväkeen viitata tässä puheenjohtajakorokkeella, että täytyy Ja vaikka siis olenkin tämä kannalla, mitä täällä teemme, niin meidän täytyy olla varovaisia ja edetä varovasti ja löytää tällaisia yksinkertaisia sääntöjä, koska yksi askel Euroopassa tarkoittaa periaatteessa viittä askelta jäsenvaltioissa ja ei, tarvitse, ei pidä vaatia liikaa tässä sopeutumisessa eurooppalaisiin sääntöihin ja sääntelyihin ja järjestelmiin, mikä tietysti johtaisi paikan päällä toimiviin viranomaisiin niin, että sillä olisi vaikeuksia soveltaa. Ja tietosuojasta minua rohkaisi herra Martinesin Espanjan delegaatiosta vakuutusta täällä tässä tehdään työtä, mutta tietosuojassa täytyy löytää tasapaino yksilön oikeuksien ja yleisen turvallisuuden ja privaattisfäärin ja yleisen turvallisuuden välillä. Ja täytyy viitata vielä siihen, että nykyinen nuori sukupolvi kasvaa erilaisessa maailmassa internetin kanssa, jossa tietoja liikkuu ja jos yhtä henkilöä koskevia tietoja joskus kerätään yhteen, niin voi aika ihmeellinen kuva hänestä syntyä ja siinä mielessä Pitäisi löytää pohja tällaiselle yksilön tietojen suojalle ja kukaan meistä ei voi kontrolloida omia tietojaan internetissä tai puhumattakaan siitä, että päättää siitä, että kuka omia tietoja pääsee lukemaan. Thank you very much. And that was the... Kiitoksia paljon. Ja tämä oli viimeinen puheenvuoro salista. Kiitoksia näistä ja nyt puheenjohtajuuskollegalleni puhemies Busekille. Kiitoksia paljon erinomaisesta puheenjohtajuudesta. Ja kiitoksia kaikille kollegoille puheenvuoroistanne. Ymmärtääkseni puheenvuoropyyntölistä on nyt käyty läpi. Onko näin? Sopiiko tällainen päätös, että ei enää puheenvuoroja ei protesteja näkyvissä? Haluaisin pyytää oikeusministeriä Ruotsista. Jos te haluaisitte puheenvuoron, niin se olisi oikein hienoa. Kiitos eh, herra puhemies ja kiitoksia teille kaikille teidän hyvin, hyvistä kommenteista ja näkökulmista. Minun on luonnollisesti mahdollista vastata kaikkiin kysymyksiin, eikäpä se ehkä ollut tarkoituskaan. Enkä tässä nyt lähde toistamaan koko alkupuheenvuoroani, mutta muutama kommentti kuitenkin joistakin näistä tärkeistä näkökulmista, joita te otitte esiin. Ensinnäkin se, että rikoksen vastainen taistelu on tärkeää, mutta että pyrkimys siihen ei saa tapahtua yksilön oikeuksien kustannuksella. Tämä on toki hyvin keskeistä. Me Tukholman ohjelmassa pyrimme saavuttamaan tasapainon repressiivisten toimenpiteiden ja kansalaisten oikeuksien välillä. Ja kuten te kaikki tiedätte, rikoksen vastaisessa taistelussa on nimenomaan kysymys tällaisten toimenpiteiden tasapainottamisesta. Ja minusta me olemme saaneet tässä Tukholman ohjelmassa paljon paremman ohjelman kuin mitä meillä aikaisemmin on ollut. Ja uskon, että tämä tulee viitoittamaan tietä myös jatkossa. Ja kuten täällä sanottiin, että kun tehdään tällaista ohjelmaa, täytyy miettiä sitä, millä tavalla olemme käyttäneet ja hyödyntäneet aikaisempaa ohjelmaa, Haagin ohjelmaa. Toki me olemme tehneet äh, hyviä äh, arvioita ja voimme todeta, että on aina helppo tehdä päätöksiä, mutta paljon vaikeampi toimeenpanna. Sen vuoksi Tukholman ohjelmassa onkin kappale, jossa on kysymys arvioinnista, seurannasta ja siitä, että ollaan tarkkoja tämän toimeenpanon suhteen. Uskaltaisin väittää, että olemme olleet kohtuullisen pragmaattisia, kun olemme pyrkineet muotoilemaan nämä tavoitteet juuri siksi, että voisimme kertoa ihmisille, mitä me teemme ja toimeenpanemme ja miksi. Sen vuoksi äh, tämä oli hyvin tärkeä asia ottaa mukaan. Joku puhui täällä myös äh, siitä, että meidän täytyy voida luottaa äh, toistemme tiedon välitykseen ja informaatioon. Voin kertoa, että me tulemme pian tekemään päätöksiä standardeista liittyen esimerkiksi DNAhan äh, ja näiden tutkimuslaboratorioiden äh, tuloksiin. Onhan se nyt niin, että tietenkin Madridin tuomioistuimen täytyy voida luottaa tutkimustulokseen, joka tulee Ruotsista. Ja silloin heidän täytyy myös tietää, että tämä laboratorio, josta todiste tulee, on hyvä laboratorio ja että tämä, on, tämä näyte rakenteellisesti sellainen, että sitä voidaan käyttää tuomioistuimessa. Tästä me olemme tehneetkin ehdotuksia, mutta olen ymmärtänyt, että kaikki täällä parlamentissa eivät pidä tästä ehdotuksesta, mutta sen, silti minusta tällaiset käytännön asiat ovat hyvin tärkeitä, jos me haluamme, että käytännön asiat toimivat. Joku puhui täällä myös poliisiyhteistyöstä, että se on tärkeää, mutta että ei haluta mitään eurooppalaista poliisijoukkoa. No ei sitä haluta Tukholman ohjelmassakaan. Päinvastoin, me pidämme Europolia enemmänkin mahdollisuutena paremmin koordinoida kansalliset poliisiorganisaatiot. On tärkeää yhteistyötä ja silloin tarvitaan joku, joka koordinoi. Ja Europol voisi olla tällainen koordinoija. Ja se voisi olla tällainen poliisiyhteistyön yhteiselin myös EUn ulkopuolelle. Europol täydentää luonnollisesti jäsenvaltioiden omia poliisivoimia koska suurin osa rikoksen vastaisesta taistelustahan on kansallista ja paikallista, ja niin se tulee olemaan jatkossakin, joten olen samaa mieltä teidän kanssanne tästä. Ja me olemme myös puhuneet tästä asiasta jäsenvaltioiden kanssa, ja hyvin monet jäsenvaltiot ovat olleet samaa mieltä, ja me olemme käyneet hyvin paljon bilateraalisia kokouksia. Joku puhui täällä siitä, että emmekö me tarvitsisi eurooppalaista syyttäjäviranomaista. No, sitä voidaan miettiä. Tukholman ohjelmassa me mainitsemme tämän yhden kol- yhtenä kolmesta vaihtoehdosta, kun on kysymys Just-ohjelman kehittämisestä. Koska on selvää, että syyttäjätasolla on tiettyjä erityisiä toimia ja siinä voidaan sitten valita erilaisia keinoja mutta ei ole oikein itsestään selvää vielä tänä päivänä, mikä näistä ratkaisuista olisi paras. Monet puhuivat myös siitä, että ei haluta Euroopan linnaketta, jonka ulkopuolelle suljetaan ihmisiä. On todella hyvä ja ihana kuulla tämä sen vuoksi, että on olemassa tiettyjä poliittisia voimia, jotka yrittävät nimenomaan hyötyä näistä suurista huolista, joita ihmisillä on pakolaisvirtojen ja siir- maahanmuuttajien kanssa. Sehän on suuri haaste Euroopalle ja meidän täytyy koko ajan työskennellä näiden kysymysten parissa. Tukholman ohjelmassa on paljon tilaa näille kysymyksille. Ja tavoite siitä, että saataisiin aikaan 2012 yhteinen turvapaikkajärjestelmä pysyy. Meidän täytyy saada solidaarisuutta näihin kysymyksiin. Ja syy siihen, että me työskentelemme tällä tavalla siirtolaiskysymysten parissa on se, että mikäli me emme näin tekisi, niin silloin riskinä on todellakin se, että me suljemme Euroopan, koska tietyissä osissa Eurooppaa syntyy muuten todella suuria ongelmia. Meidän täytyy organisoida ja koordinoida meidän työtämme, kun on kysymys siitä, että me voimme kohdata nämä ihmiset, jotka hakeutuvat Eurooppaan eri syistä. Meidän täytyy työskennellä myös enemmän niiden maiden kanssa, äh, joista nämä äh, ihmiset tulevat lähtömaista. Ja tässä ohjelmassa on myös äh, huolehdittu mahdollisuuksista tehdä yhteistyötä Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa eri projekteiden puitteissa. Ja esimerkki esimerkkinä siitä, että äh, kysymys olisi vain, Frontex olisi vain tällainen, joka vastustaa näiden ihmisten pääsyä tänne. Ei, vaan Frontex on järjestö, joka pyrkii tukemaan kansallisia rajaviranomaisia erilaisilla panostuksilla, äh, esimerkiksi koulutukseen, kokemukseen, tiedonvaihtoon ja niin edelleen. On tärkeää, että me käytämme Frontexia hyvällä tavalla. Mutta hyvin monet haluaisivat, että Frontexin pitäisi tehdä jotakin asioita, mutta kuitenkaan eh, monet eivät halua tukea Frontexia selviämään näistä tehtävistä. Ja tässä me yritämme sitten Tukholman ohjelmassa olemaan eh, kohtuullisen rakentavia. Me pyrimme myös saman aikaan tällaisia alueellisia virastoja tai toimistoja, koska ongelmat eh, eri puolilla Eurooppaa ovat erilaisia. Rajavalvonta on kuitenkin ensikädessä kansallinen vastuu, mutta Frontex on nähtävä täydentävänä osana. Ja mitä tulee meidän kantaamme EU-yhteistyöhön, niin se on sellainen, että EUn tulee olla lisäarvo ja EU tulee siinä kuvaan, missä EU toimii paremmin tai pystyy tekemään asioita paremmin kuin mitä me voimme kotona tehdä. Sitten vielä lopuksi samanaikaisesti kun teillä eilen ja tänään on ollut tämä tärkeä tapaaminen, ja minusta on ollut äh, todella mielenkiintoista kuunnella teidän äh, näkemyksiänne, äh, ja olen ihan vakuuttunut siitä, että näitä näkemyksiä kuuluu jatkossakin, koska emme me valmiita ole. Niin joka tapauksessa samanaikaisesti meillä oli kokous puheenjohtajamaan Länsi-Balkanin maiden edustajien ja komission kesken. Nämä Länsi-Balkanin maat eivät ole unionin jäseniä, mutta heille kuitenkin unioni on se mahdollisuus ja visio. Ja se on se, joka saa heidät työskentelemään äh, rikollisuutta vastaan, ryhtymään toimenpiteisiin korruptiota vastaan ja äh, hoitamaan monia hyvin vaikeita yhteiskunnallisia ongelmia. Nämä maat ovat hyvin erilaisia, eivät ne ole aina samaa mieltä asiasta ja ei ole ollenkaan helppo puhua politiikan kaikesta kirjosta näiden maiden kanssa, mutta mielestäni kuitenkin tällaiset kokoukset, mitä meillä on ollut Länsi-Balkanin maiden kanssa, on yksi todiste siitä, että EU ei ole sulkenut äh, naapurimaita rajojemme ulkopuolelle ja, eikä tekisi niiden kanssa yhteistyötä. Ja meidän yhteistyömme lähtökohtanahan on rauha meillä on myös meidän osassamme maailmaa kohtuullisen tuoreita muistoja sodista. Ja vaikka välillä tuntuu äh, mahdottomalta tietää, minkälaisia toimielimiä pitäisi olla tai kuinka koordinoidaan lainsäädäntöä, niin kuitenkin tämä on se sivistynyt tapa pyrkiä tuomaan järjestystä inhimillisiin suhteisiin ja tuoda äh, järjestystä yhteiskuntaan. Ja mielestäni tämä on hyvä esimerkki siitä, että se työ, mitä te teette täällä Euroopan parlamentista on hyvin keskeistä. Ja minä toivon, että Tukholman ohjelma toimisi kompassina, jonkinnäköisenä puitteistona tuleville vuosille ja sille työlle, kun me lähdemme toimeenpanemaan näitä ajatuksia, joista me päätämme joulukuussa. Kiitos. Thank you very, very much. Kiitoksia todellakin paljon, rouva ministeri tästä yhteenvedosta, näistä jostakin ongelmista ja kun annoitte vastauksia joihinkin keskustelussa esille tulleille huolenaiheille. Sitten kollega Guterres Espanjan parlamentista haluaisi kommentoida työryhmä kolmosen johtopäätöksistä ja sovin yhteispuheenjohtajani kanssa, että tämä on mahdollista, koska aikaa siihen on. Kiitoksia kollega Gutierrez, olkaa hyvä. Minuutti vain. Kolmannen työryhmän johtopäätös kansalaisten suojelemisesta Euroopan sisäisen turvallisuuden strategiassa. Ensimmäisessä kohdassa sanotaan, että ei ole ristiriitaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen välillä ja elämän kunnioittamisen välillä koska ihmiselämä on ensimmäinen ihmisoikeus. Ei ole sisäistä ristiriitaa turvallisuuden ja ihmisoikeuksien kunnittamisen välillä. Jos työryhmä kolmen raportoija voisi sanoa omasta puolestaan Onko tämä hyvä ehdotus, tämä pieni muutos, jota ehdotetaan? Onko raportoija tyyrimmästä kolme paikalla? Well, okay. So we will think about that. Mietimme tätä. Niin, olkaa hyvä. President, it is certainly a good proposal. Puheenjohtaja, tämä on taatusti hyvä ehdotus. Ihan, ihan konsensusehdotus. Much for support. Joo, kiitoksia tästä tuosta. Ajattelin samaa, mutta raportoija on hyvin tärkeä henkilö Raportoija on aina tärkein henkilö, joten esittelijä raportoijaa tässä etsin ilman teidän apuanikin. Kyllä tietysti voidaan sanoa, että tämä on ihan selvää meille ilmeistä. No, jos voisin pyytää, jos voisin pyytää komission jäsentämme herra Barota pitämään puheenvuoron. D'abord, monsieur le président, euh, Je veux remercier. Ensinnäkin hyvä puheenjohtaja, haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä. Rova Ask viittasi näihin ongelmiin kokonaisuudessaan. Minä yritän, vaikka vaikea se onkin, yritän jollakin lailla vastata kaikille. Rova David, sanon tämä vielä uudelleen. On aivan selvää, että meidän on annettava Euroopalle – tietosuoja-arkkitehtuuri. Tämä on tärkeää. Korostitte myös maahanmuuttopolitiikan merkitystä. Mielestäni ohjelma on tässä hyvin tasapainoinen. Siinä korostetaan myös turvapaikkapolitiikkaa. Edustaja Maritari viittasi integraation tarpeeseen – haluaisin sanoa, että se mikä tässä Tukholman ohjelmassa on nyt uutta maahanmuutto näkemyksessä on tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa, kumppanuus kolmen maiden kanssa, kehityksen ja maahanmuuton yhteen sitominen. Uskon, että nyt avaamme uuden sivun. Haluaisin kiittää Simon Bussutria siitä, kun hän sanoi, että sisämarkkinoiden onnistumisen jälkeen meidän on nyt lähe- mentävä kohti eurooppalaista oikeuden ja vapauden aluetta. Herra College, on aivan selvää, ettei kyse ole siitä, että luotaisiin eurooppalainen poliisilaitos Frontexin kautta vain koordinoidaan jäsenvaltioiden ponnistuksia. Kansallisten rajojen puolustaminen tietenkin on jäsenvaltioiden käsissä. Ei tässä ole mitenkään tarkoitus rikkaa subsidiariteettia, vaan haetaan Euroopan unionin tuomaa lisäarvoa. Haluaisin kiittää ystäväni Jacques Alamistia. Hän otti sille merkittävän kysymyksen, että poliisi ja rikosalan oikeudellinen yhteistyö toimisi, tarvitaan tietojen vaihtojärjestelmää Haluaisin kiittää Ruotsia puheenjohtajavaltiona sen ansiosta Prymin säännöstöt on voitu ottaa eurooppalaisen lainsäädäntöön. Tämä on jo hyvä alku. Hyvä Jacques olemme matkalla kohti viisi järjestelmää, siis kakkosta, yhteen toimivia järjestelmiä, joiden avulla kaikki poliisit voivat vaihtaa tiedustelutietoja. Tämä on toki tärkeä uusi elementti suojelevalle Euroopalle. Edustaja Hauregi korosti paljon vastavuoroista tunnustamista. Hän on aivan oikeassa. Tämä on juuri avainkysymys. Tarvitaan yhteistä oikeudellista kulttuuria. Siksi koulutus ja tuomareiden vaihto muodostuvat todella keskeisiksi tekijöiksi, jotta saadaan aikaan vastavuorosta luottamusta ja tunnustusta. Edustaja Kossidolle haluaisin sanoa, että emme tietenkään halua perustaa mitään eurooppalaisia poliisijoukkoja. Emme halua rakentaa Euroopasta bunkkeria – haluamme vahvistaa olemassa olevien välineiden käyttöä, kuten Beatrice Ask sanoi. Haluamme kehittää paremmin Europolia ja hyödyntää paremmin uhka-analyysejä koskien järjestäytyntä rikollisuutta. Haluamme lisäarvoa, mutta emme tietenkään pyri ottamaan jäsenvaltioiden paikkaa. Haluaisin kiittää myös eh, herra Sasia. Hän on aivan oikeassa. Unionin on liityttävä ihmisoikeuksien yleissopimukseen minun mielestäni. Hän korosti avoimuuden käsitettä. On totta, että näin eh, tätä kautta voitaisiin päästä eteenpäin. Herra Bron ei ole kyse mistään supervaltion luomisesta. Sanoin, että Euroopan kansalaisuus ei ota mitään kansallisesta kansallisuudesta pois, vaan se rikastuttaa sitä. Rava Sisi korosti asia, joka on meille erittäin tärkeä, nimittäin pidätysolosuhteet ja olot. Siksi myös äh, tätä asiaa korostettiin Italiassa. Meidän on työstettävä hyviä käytäntöjä, meidän on edistettävä pilottihankkeita ja kehitettävä pidätykselle vaihtoehtoisia toimintatapoja. Tämä on erittäin tärkeää. Arva Shishon korosti täysin perusteltu asia. joka koskee Strasbourgin ja Luxemburgin oikeuskäytäntöjen lähentämistä. On aivan selvää, että jos Euroopan unioni liittyy ihmisoikeuksien yleissopimukseen, niin tarvitaan oikeuskäytännön konvergenssia ja, ja Strasbourgissa voidaan selventää tiettyjä asioita tuomioistuinta varten. Se on erittäin tärkeää. Rova Bildt myöskin korosti parlamenttien roolia, Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien roolia. Itse olen ollut monia vuosia kansallinen parlamentin jäsen. kansallisten parlamenttien tunteminen auttaa meitä tekemään työtä, koska he juuri tuntevat oman maansa kulttuurin ja tilanteen. Rabeise osoitti, minkälainen vaara on perusoikeuskirjan ja ihmisoikeuksien yleissopimuksen mm, välisissä e-, e-, eroissa. Pidätysmääräyksestä olet aivan yht, olen aivan yhtä mieltä. Se on hyvä väline, mutta sitä on käytettävä oikein ja on muistettava suhteellisuusperiaate. Olette vain oikeassa. Se on tarpeen, jos haluamme, että se jatkaa tietään. Edelleen on vahvistettava prosessi, prosessitakeita ja haluaisin kiittää syvästi Ruotsin puheenjohtajavaltiota. Nyt olemme saaneet päässeet ensimmäiseen vaiheeseen näitä vähimmäistakeet Euroopassa oikeuskäännöksen ja tulkkauksen. Tämä on erittäin tärkeä asia. Edustaja Martínez Kusta Martínez, olette aivan oikeassa, kun puhutte vakavimmista rikoksista. Meidän olisi harmonisoitava tunnusmerkistö kaikkein, kaikkein vakavimpien rikosten kohdalla. Näin on tehtävä. viittasi viittasitte, mutta siihen Rova Askio jo vastasikin. Herra Parisa, TSKn puolesta viittasi tähän integraatiovelvollisuuteen. Olen aika järkyttynyt, kun YK kertomuksessa sanotaan, että mikäli maahanmuuttajat kotoutuvat hyvin, se on rikkaus. Jos maahanmuuttajat eivät kotoudu, se merkitsee heikkoutta. Minusta juuri, juuri tämä on muistettava. Maahanmuuttajien oikeuksien alalla Tukholman ohjelman kautta pääsemme hieman eteenpäin. Sitten herra Papa Dimolis. Toki menemme eteenpäin, vaikka jotkut ovatkin toistaiseksi valinneet opt-outin ja tulemme suojelemaan yksityistietoja. Sitten herra Shom ei meillä ole suoranaisesti toimivaltuuksia vähemmistöjen suojelemiseksi, mutta toteamme sen kuitenkin. Ja lopuksi herra Vos, haluaisin kiittää häntä ja todeta, että meidän on otettava huomioon tekninen kehitys tietosuoja-alalla. Meidän on sertifioitava tietyt tekniikat ja varmistettava, että ne ovat yksityiselämän kanssa yhteensopivia. Tämä on hyvin tärkeä asia. En ehkä vastannut nyt ihan kaikkiin kysymyksiin, mutta Beatrice Askin kanssa olen todella tarkkaavaisesti ja suurella mielenkiinnolla kuunnellut kaikki teidän puheenvuoronne ja kiitän teitä niistä. Thank you very, very much. Kiitoksia kovinkin paljon, herra komission jäsen. Hyvät kollegat, ollaan melkein kokouksen lopussa mutta viisi, seitsemän minuuttia vielä, koska haluaisimme todeta jotakin asioita vielä ihan loppuun. Ensinnäkin haluaisin vielä kerran kiittää Ruotsia puheenjohtajamaata, joita edustaa täällä puhemies Per Westerberg ja Rova Ask, joka on Ruotsin oikeusministeri näistä erinomaisista esityksistä on erittäin hyvä, joten aplodit. Colleagues, and if I could say that, um, Jos voisin sanoa, niin komission edustaja herra Baro, joka vastaa oikeus sisä, oikeus sisäasioista, esityksenne Tänään se myös oli erinomainen ja panoksen keskusteluun oli hyvin olennainen. Joten kiitoksia paljon, että olitte täällä paikalla ja kiitos siitä, mitä olette tehnyt. And, uh, if I would to give a floor to my colleague, co-chairman, to give a... Ja haluaisin antaa yhteispohjaan yhteispuheenjohtajalleni puheenvuoron loppuhuomioita varten. Kiitos, aikamoinen haaste puhemies, komission jäsen, ministeri, hyvät naiset ja herrat. Jäsenet ovat, äh, tai keskusteluiden aikana edustajat ovat pyytäneet toimia. Tärkeitä asioita ovat äh, syrjintää, rajat ylittävien rikosten vastainen taistelu ja niin edelleen. Ruotsin oikeusministeri Aske kuvaili tässä sitä, mitä meillä on edessämme tulevina viikkoina – Kaikkien puheenvuoroissa näkyy se, että tässä ollaan käynnistämässä nyt tulevaisuuden vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta. Asiat ovat toki monimutkaisia ja ne on huomioitava Tukholman ohjelman toimeenpanossa. Tärkeää on, että keskustelut ovat avoimia nimenomaan näistä aiheista, joista me nyt tässä yhteiskokouksessa olemme puhuneet. Kuten eilen mainitsin, kansalliset parlamentit ovat aktiivisia ja rakentavia kumppaneita ja ne auttavat huolehtimaan siitä, että Euroopan unionin tekemät toimenpiteet ovat parhaalla mahdollisella tavalla toimeenpantuja. Meidän on löydettävä pragmaattisia keinoja niin, että voimme varmistaa ohjelman tulevan toimeenpanon. Sen vuoksi Euroopan unionin puheenjohtajamaa on pyytänyt ylimääräistä puhemiesten tapaamista Tukholmassa joulukuussa. Tavoitteenamme on viedä päätökseen 14.15 toukokuuta 2010 pidettävässä vastaavassa kokouksessa valmistella sitä, millä tavalla käytetään parhaalla mahdollisella tavalla Lissabonin sopimuksen antamia mahdollisuuksia. Meidän täytyy identifioida niitä keinoja, joilla voimme intensifioida informaation ja parhaiden käytänteiden vaihtamista EU-asioissa. Erityisesti miten valvotaan esimerkiksi lähipäätösperiaatetta. Meidän on löydettävä myös keinot hyvälle parlamenttien välisten tapaamisten koordinoinnille. Kansallisten parlamenttien täytyy myös selvittää, miten valvoa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta. Parlamenttien jäsenet näiden kahden päivän aikana olemme tunnistaneet joitain niistä kysymyksistä, joita varmasti tullaan käsittelemään meidän parlamenttiemme erikoisvaliokunnissa. Äh, erityistarkistusten äh, pohjalta meidän on äh, tehtävä yhteistyötä parlamenttien keskellä. Toivon kaikille hyvää, kun te lähdette valvomaan ja tarkastelemaan tätä Tukholman monivuotista ohjelmaa. Lissabonin sopimus tulee muuttamaan päätöksentekomenettelyä näillä alueilla. Haluaisin lopettaa vielä kiittämällä puhemies Busekkia siitä, että hän toimi puheenjohtajana kanssani täällä. Ja toivotan kaikille hyvää onnea, samoin kuin myös Espanjalle, kun se järjestää seuraavan yhteisparlamentaarisen kokouksen. Thank you, thank you Kiitoksia paljon, kollega Westerberg. Hyvät kollegat, jos minäkin voisin sanoa muutaman sanan ihan loppuun. Meillä oli erinomaisen tärkeä aihe kansalaistemme kannalta. Vapaus, turvallisuus ja oikeus. Tämä oli yhteisparlamentaarinen kokous, se täytyy muistaa. Ja panin merkille monia teidän mainitsemienne aiheita tämän kokouksen aikana kansalaisten oikeudet, rajat ylittävä rikollisuus, ihmisoikeudet, maahanmuuttopolitiikka, Frontex, huumeet, terrorismi, korruptio, perusoikeuskirja, tietosuojelu. Ja meidän pitäisi myös tietysti ajatella näitä asioita tulevaisuudessa, mutta meillä on kolme asiakirjaa, jotka ovat syntyneet työryhmien työn seurauksena, joten se on hyvä pohja kun edetään ohjelmamme kanssa. Ja Tukholman ohjelma alkaa joulukuussa. Ja Ruotsi puheenjohtajana monesta ehdotti, ja, ja tätä ehdotusta voimme kovasti tukea. Ja myöskin kaikessa muussakin, mitä se tekee. Ja, no, ja on siis tärkeää vastata kansalaistemme odotuksiin nopeasti. Mutta jos voisin sanoa vielä jotain, niin on hyvin tärkeää, että puhumme mutta minulla on velvollisuuteni sanoa vielä vähän enemmän kuin mikä on pääaiheemme. Nimittäin tämä yhteistyö kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Meillä on Lisbonin sopimuksemme ensimmäinen joulukuuta alkaen, se on voimassa tätä vuotta. Ihan muutaman viikon päästä. Sen puolesta taistelimme useimmat meistä Lissabonin sopimuksen puolesta. Nyt on aika meille, parlamenteille, sekä kansallisille, koska te voitte vaikuttaa Euroopan lainsäädäntöön. Niin ei aiemmin ollut. Ja se on myös hyvä aika nyt Euroopan parlamentille tämä, koska meillä on paljon enemmän toimivaltaa kuin tähän mennessä. Tämä kaikki tiedätte hyvin, mutta erinomainen yhteistyö on tarpeen. Ja me siihen me valmistaudumme, joten Haluaisin pyytää teiltä yhteistyötä siinä, kun valmistelemme parasta mahdollista yhteistyötämme. Seuraavien viikkojen kuukausien aikana se on hyvin tarpeellista. Olemme valmiit siinä auttamaan ja olen varma, että te olette auttamaan myös meitä, siis molemminpuolisesti. Tarvitsemme enemmän yhteyksiä. Ensimmäiset yhteydet ovat sitten joulukuussa kaikkien parlamenttiemme pääsihteerien välillä, kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin. Ja joulukuussa myös on puhemiesten kokous kansallisista parlamenteista ja Euroopan parlamentista, jonka Ruotsi puheenjohtajamaana järjestää. Jos haluamme tässä luodata yhteistyömahdollisuuksia, verkostoja, täytyy muistaa myös COSAC, se vielä toimii. Meillä on yhteiset, yhteisparlamentaariset kokoukset, kuten tämä seuraava on seuraavan puheenjohtaja, e- Espanjan puheenjohtajakauden aikana. Niin, unohdin tämän Espanjan nimen. Pahoittelen, Espanjan kollegat, se on niin tärkeä maa. Ja siis Espanjan puheenjohtajamaa. Siellä vieraili muutama päivä sitten ja he hyvin vakavasti nyt valmistautuvat tähän puheenjohtajuuteensa. Ja silloin tulee seuraava yhteisparlamentaarinen kokous. Mutta muuta yhteistyötä tarvitaan valiokuntien tasolla – Joten tulevaisuudessa tulee valiokuntatasolla yhteisiä kokouksia kansallisten parlamenttien valiokuntien ja Euroopan parlamenttien valiokuntien välillä. Se on hyvin tärkeää myös. Joo, yhteistyötä me kehitämme, verkostoituminen on tärkeää, internet tulee tekemään työtä hyvin nopeasti ja se on tehokasta meidän kaikkiemme kannalta. Haluamme olla tehokkaita kansalaistemme vuoksi eikä pitäisi olla viivästyksiä lainsäädännössä. Se on hyvin tärkeää. Valmistelu on siis hyvin tar- tarpeen myös. Kollegat. Ihan lopuksi haluaisin sanoa, että kiitän puhemies Westerbergia henkilökohtaisesti siitä, että hän osallistuu tähän yhteisparlamentaariseen kokoukseen ja tästä hyvin luotettavasta ja hyvästä yhteistyöstä Euroopan parlamentin kanssa, kun kokousta valmisteltiin. Se oli hyvin tärkeää. Seuraava yhteisparlamentaarinen kokous on Espanjan puheenjohtajakauden aikana, kuten sanoin. Se pidetään Euroopan parlamentissa kuten yleensä. Seuraavan puolen vuoden aikana Euroopan parlamentissa taas tavataan. Ihan lopuksi haluaisin kiittää teitä kaikkia kollegat panoksistani keskusteluun, ei pelkästään täysistuntojen aikana, myös työryhmien aikana siitä, että nämä raportit valmisteltiin. Se on tärkeä tuki meille ja tiedämme, että parlamentaarinen tuki kaikille Euroopan unionin ideoille ovat tarpeen, aivan täysin tarpeen, koska me Olemme läheisessä yhteydessä kansalaisiimme sekä kansallisissa parlamenteissa että Euroopan parlamentissa, ja siitä olemme vastuussa. Jokapäiväisestä kontakteista kansalaisiimme olemme vastuussa. Aina pitäisi tukea Euroopan toimielimiä, neuvostoa, komissiota ja teidän hallitustanne maissanne kaikissa EU-ideoissa. Kaikkea parasta teille, kiitos paljon ja nähdään seuraavan puolen vuoden aikana. Kiitos.